te eikä halunnut luoda diplomaattisuhteita. Valitettavaa tämäkin siis ja todella pettymys, että tämä karkeiset suhteet Turkin kanssa on kytketty nyt vuoristokarabah-asiaan niin kutsuttuun solidaarisuuteen asepaisen turkkilaisveljen kanssa. Tämä on absurdia mielestäni. Aina sanonut, että tämä vastaa siihen, että Kreikka sulkee Turkin kanssa rajansa osoittaakseen Kreikan kyprolaisilla, kyproksen kerkalaisilla solidaarisuutta kun turkilaiset ovat miettäneet pohjoisosaan. Ei tällaista voi harjoittaa kansan suhteessa. Armenia on liian pitkään ollut eristyksissä. Se on liian paljon Venäjästä ollut riippuvainen ja sen sotilasuojelusta. Sen rikas, mutta traaginen historia, varsinkin jos ajatellaan vuoden 15 kansanmurhaa, niin viime vuosilla ei ole saanut arvostusta Euroopan unionissa tähän asti. Haluaisin, että se ylpeä, suvereeni Armeenia saisi hyvät kauppa- ja muut suhteet muihin alueisiin, kuten Euroopan unionin jäsenvaltioihin muihinkin. Herra puhemies, teillä on paljon ystäviä, uskokaa tai jälkeen Euroopan parlamentissa. Voitte luottaa meidän tukeemme. Totta kai tot, kaikki sotilasratkaisut hylkäämme vuoristokarabah-konfliktissa. Ja esitän valitteluni kuuden sotilaan perheille. He kuolivat hiljattain tässä riidassa sekä Armeniassa ja Azerbaidžanista. Minä en voi hyväksyä presidentti Alian hyvin sotaiset lausunnot sotilasratkaisusta. Minskin väline on oikea väline. Meidän me tukee tätä rauhanprosenttia Minskin ryhmän kautta. Kiitoksia kovasti ja kiitoksi Merci on ainoa, joka osaa armeniaksi. Yeah, Kiitoksia, Tannok. viggenin kaksi minuuttia. Thank you, Chair. Mr. Brahamian, on behalf of the group of Kiitoksia sosialistien ja demokraattien puolesta. Minä haluan toivottaa teidät tervetulleeksi tänne Euroopan parlamenttiin. Jos oikein ymmärsin, että tämä on ensimmäinen vierailunne ja toivon, että parlamentin parlamentti ja sen edustajat täällä me tekevät teidän hyvän vaikutuksen, koska yhteistyömme jatkuu. Hyvin vaikea taloudellinen ja sosiaalinen tilanne ja se, että Armenia pysyy vakaana, se uudistaa itseensä ehkä ei siihen tahtiin, kun me toivoisimme, mutta joka tapauksessa meillä on myönteiset suhteet EUn kanssa. Euroopan unionin aloite tästä itäisestä kumppanuudesta on uusi asia, joka on tässä paitsi kahdenkeskisissä suhteissa myös muissa, muiden kaikkien kuuden maan kanssa, jotka monialaisesti tähän osallistuvat. Alueellinen yhteistyö, hyvät naapuruussuhteet ja monenkeskinen lähestymistapa ovat asioita, jotka ovat tärkeitä kaikille niille maille, jotka haluavat lähentyä e ta. Mitä sitten Etelä-Kaukasuksen strategiasta voisin sanoa? Tässä mietinnössä on kaikkein tärkeintä se, että enemmistöllä on vaadittu strategian luomista tälle alueelle. Miten se sitten kehitetään ja minkälainen siitä tulee, se on asia, jota hoidamme teidän kanssanne ja muiden alueen maiden kanssa. Ensimmäinen kysymykseni olisi Karabahin kohdalla, että missä on kaikkein suurimmat uhat myönteiselle kehitykselle. Ja myöskin sama aihe, mistä Rouva Omen Roitten puhui äsken, mikä on syy siihen, että Turkki suhtautuu pidettyvästi tähän lähentymisprosessiin Armenian kanssa? Onko, odotatteko mitään positiivisempaa lähestymistä jatkossa? Kiitoksia, herra Vigenin. Giorgio, George, kaksi minuuttia. Να καλωσορίσω και εγώ τον εκπρόσωπο της Αρμενίας στο κοινοβούλιο μου. Minäkin haluaisin toivota tervetulleeksi. Armen edustajat, minä olen maasta maata, jossa myös on paljon armeenialaisia. Me olemme seuranneet Armenian kehittymistä jo pitkään. Haluaisin mainita jo teidän esillä asiat. Hyvä kuitenkin toistaa ne. Ensinnäkin sopimuksiin liittyvät ongelmat. Turkki ei ole kovin myötämielisesti suhtautunut, ainakaan Turkin parlamentissa ei ole ollut ymmärrystä. Täytyy ehkä ymmärtää myös syyt tähän. Minä olen joskus saanut sellaisen vaikutelman, että siitä lähtien, kun sopimukset on allekirjoitettiin Genevessä, niin syntyi vaikutelma, että Turkki ei veisikään sitä omaan parlamenttiinsaan, vaan myös sellainen vaikutelma, ettei Armeniakaan tekisi näin. Tässä on ikään kuin tällainen sopimus, joka silloin oli hyvä sillä hetkellä. Voitteko selvittää tätä, että ymmärrän tämän paremmin? Vuoristokaravah, siitä mainitsitte tietyt syyt, joka on johtanut tähän pattitilanteeseen. Minä halusin kuitenkin tietää, miten pattitilanteesta päästään. Ja jos ei päästä Azerbaidžanin ja Turkin asenteiden vuoksi, onko teillä jotain esitettävänänne? odotatteko meiltä jotain? Lopuksi vielä lyhyt kommentti. Herra Tänäkin lausun, hän totesi, että Turkin rajan sulkeminen olisi, kui, olisi sama tilanne kuin Kyproksella, kun Turkki on miehittänyt pohjoisosaan. Minä haluaisin tätä kommentoida. Minä toivon, että täällä nyt oli myös kreikalaisia edustajia, jotka tämän kuulivat mielestäni. Tätä ei nyt voida pitää paikkansa pitää. Conclude la... Kiitoksia sitten ensimmäiset kysymykset, paitsi että viimeisenä vielä Milan Mon. Presidente. Kiitos herra puheenjohtaja. Tervetuloa herra puhemies tähän valiokuntaan. Minäkin haluaisin kysyä vuoristokarapahista. Täällä on paljon esitetty jo kysymyksiä, mutta toinen teema, viestimet, lehdistövapaus, miten se on kehittynyt. Euroopan komissiosta on tullut lausuntoja, että yleisradiotoiminnassa on päästy eteenpäin. Siellä on myös tehty esityksiä Euroopan neuvoston suunnalta. Mutta radiotelevisio luvissa on nyt moratorio, minkälaisia näkymiä on, mitä ratkaisumahdollisuuksia. Sitten Turkki tässä suuret suhteet että he tiedät, että viime aikoina on paljon ollut Turkissa myös että Sielläkin uutta politiikkaa harjoitettu. Herra Dabu Tokbulov on harjoittanut uutta politiikkaa ja hän on vahvistanut Turkkia kansainvälisenä toimijana suhteessa Venäjään, naapureihin, Iraniin, äh, Syyriaan ja miksei Armeniaankin. Haluaisin tietää, miten te näette tämän roolin kun ajatellaan Turkin uutta ulkopolitiikkaa keskittynyt enemmänkin ottomaaneen vanhaan valtakuntaan ja hakemassa uutta paikkaa myös Euroopassa. Ennen kuin annan puheenvuoron puhemiehelle, 30 sekuntia Tannokille. Hän voi vastata. Kiitoksia puheenjohtaja, haluan vastata, koska minun nimeni mainittiin tässä väärinkäsityksen tuloksena. Ehkä kaikki meni tuolla käännöksessä sekaisin. Minä sanoin, että olisi absurdia, jos Kreikka sulkisi lajansa Turkkiin solidaarisuudesta sitä kohtaan, että Kypros on miehitetty, siis solidaarisuudesta Kyproksen kreikkalaisveljiä kohtaan. Minä olen mitä suurin Kyproksen ja Kyproksen tasavallan ystävä, varsinainen Helleenien ystävä. Ehkä tässä ei oikein ymmärretty, mistä minä, olen, mistä minä puhuin. Minä en missään nimessä hyväksy tällaista mm, rajojen sulkemista. Kiitoksia Tannok. Pyytäisin puhemies voisittekin vastata kymmenessä minuutissa, vaikkakin seitsemän puheenvuoroa joudutte puhumaan. Mahdollisimman lyhykäisesti vastaamaan. Olkaa hyvä. Ես փորձեմ որոշ հարցեր միաձուլել եւ պատասխանել ընդհանուր այդ հարցերին. Niin, minä aion yhdistellä tiettyjä kysymyksiä ja vastata niihin yleisemmin. Ensimmäinen kysymys liittyy tähän Turkkisuhteisiin ja mitä umpikujan poistamiseksi voitaisiin tehdä. Viime vuonna Zyrhissä allekirjoitettiin paperit, jossa Serg Sarksien presidenttimme oli paikalla. Ja täällä todettiin siis, että 1915 oli kansanmurha Armeniassa ja 5 miljoonaa ihmistä murhattiin me olemme pyrkineet rakentamaan eh, suhteita eh, Turkkiin diplomaattisella tasolla ilman mitään ennakkoedellytyksiä. Ja sillä tavalla tämä pöytäkirja tässä hengessä allekirjoitettiinkin. Umpikuja kuitenkin aiheutui sitten Turkin hallituksen toimista, koska pöytäkirjan mm, allekirjoittamisen jälkeen Turkin ulkoministeri antoi lausunnon ja sano, sanoin, että diplomaattiset suhteet Armeeniat, Armeeniat ovat mahdottomat ja raja ei voida avata niin kauan kuin Karabahin ongelma on olemassa. Ja tämä on siis se umpikoja, mikä eh, tuli Turkin eh, toimista. Venäjän eh, ulkoministeri ja monen muiden maiden ulkoministerit olivat tässä mukana. He olivat allekirjoitustilaisuudessa Turkin ja Armenian välillä ja minkäänlaisia ennakkoedellytyksiä ei ollut asetettu sille, että diplomaattiset suhteet luotaisiin ja rajat avattaisiin. Sitten kun ja sen ratiofiointi Turkin kansalliskokouksessa, sen piti tapahtua järkevissä aikarajoissa – Ja Armenian eh, parla, parlamentin puolella taas eh, enemmistöpuoli, puoli, eh, siis parlamentti ryhtyy siihen sitten, kun Turkki on tehnyt omansa. Ratifiointi ei ole asialistalla, parlamentin asialistalla, mutta itse asiassa ne kyllä siellä olivat ja me olimme odottamassa sitä, että että Armenian parlamentin pysyvät valiokunnat asiaa käsittelisivät ennen kuin se olisi mennyt parlamentin äänestykseen. Eli esityslistalla se kyllä oli. Kuitenkin presidenttimme perustuslaillisin oikeuksin veti pois ne asialistalta. Kuitenkin laajennetussa asialistassa Armenian parlamentille se pöytäkirja on ollut kyllä mukana, eli Armenian parlamentti ei ole tehnyt mitään kam- kammetakseen tätä asiaa pois päiväjärjestyksestä. Ja tämä liittyy tietenkin myös vuoristo-Karabahin konfliktiin. Kirillofin suhteen minä haluaisin myöskin pysyä korrektina näissä suhteissa. Me olemme kehittämässä tasapainoa, sosiaaliset oikeudet ja muut edistykset, kaikki toimet eivät ole aina niin tehokkaita, koska perinteitä meiltä vielä puuttuu. valtio rajoittaa tiedotusvälineiden toimintaa. Ja joskus tiedotusvälineet ovat vastaan sekä kansalaisia että valtiollisia instituutioita. Ja sitten joudutaan puolustuskannalle. Tämä tietenkään ei ole mitään toivottavaa kehitystä ja liittyy juuri tähän siirtymävaiheeseen, mikä on meneillään. Jotta me ymmärtäisimme, missä mennään, Kirilovin mietintö oli Etelä-Kaukasuksesta sellainen, minä luin sen, ja siellä on monenlaisia ajatuksia, joihin, jotka eivät ole hyväksyttäviä ja minä asetin sen, sen piikkiin, että kirjoittajalla ei ollut ollut parempaa tietoa. kolme eteläkaukasuksen eh, maata ja nämä vertailut, eh, niin huomasin, että tämä mietintö mielestäni ei ole tasapuolinen. Minskin ryhmä ja vuoristo Karabahin konflikti Kirilovin mietinnössä. Siellä katsottiin vain mm, tätä territoriallista periaatetta, joka olisi, olisi ainoa ratkaisu, ja tämähän ei ole rauhan neuvotteluiden kannalta hyvä lähestymistapa. 2090 Minskin ryhmin avulla hyväksyttyjä periaatteita. Ja sitten tällä tavalla me voitais, voisimme ajatella EU-politiikkaa muotoiltavaksi uudestaan. Ja Kirilovin mietintöhän on, on sen suuntainen Tämä kuitenkin on vastaan kansainvälistä oikeutta sellaisena kuin näemme se kansainvälisissä asiakirjoissa. No sitten Madridin periaatteet. Me olemme toistaneet monen kertaan, että me olemme hyväksyneet Madridin periaatteet keskustelun pohjaksi. Որն է հիմնական սպառնալիքը Հայաստանի Հանրապետության համար, basi pääasialliset haasteet eh, Armeenialle muuta kuin tämä vuoristokaraba. Armeenian tasavalta haluaa taata vuoristokarabahin alueiden ihmisten turvallisuuden. Monen eh, vuosien varrella on ollut monenlaisia yrityksiä vaarantaa tämä turvallisuus eikä minkäänlaisia konflikteja eh, ole ollut vuoden 1994 jälkeen, jolloin tulitaukosopimus solmittiin. Karabah on, on noudattanut hyvin, hyvin tätä tulitaukosopimusta ja täyttänyt eh, velvollisuutensa. Minä uskon, että ratkaisu tähän konfliktiin on tämä alueellinen integriteetti. E, tapa lähestyä asiaa. Se on minunkin näkemykseni. Miksi Turkki? No niin, tässä on hyvin paljon painostusta ja hyvin paljon poliittisia voimia takana. Azerbaijan ja Turkki Turkki sanotaan, että sen on sama kansa ja että Turkki asettaa Azerbaidžanin eh, intressit edelle pöytäkirjaa. Turkki on tässä mukana ja me olemme valmiina ratifioimaan pöytäkirjat, kunhan Turkki sen tekee. Ja ja sitten mitä varten nämä eivät olleet par- parlamentin asialistalla? No minä olen vastannut jo kysymykseen, että ne olivat siellä kyllä perustuslaki tuomioistuimen lausunnon mukaan, mutta kunnes presidentti veti ne sitten pois. Sitten tiedotusvälineiden vapaus ja tiedotusympäristö. Meillä on vaalillakin tehty monenlaisia muutoksia. Meillä on Euroopan neuvoston Venetsia-komitealle kaksi ehdotusta, lakiehdotusta jo esitetty ja sitten meidän pitäisi saada syyskuussa näkemyksiä, minkä jälkeen kansalliskokouksemme keskustelee lakiluonnoksista. Ja kun asiantuntija neuvostot saadaan ja Euroopan neuvosto tässä on mukana, niin varmaankin lakeja tullaan muuttamaan syksyllä. Televisiota ja radiota koskevaa lainsäädäntöä muutettiin noin kuukausi sitten ja 27. 27. mennessä meidän täytyy asettaa lisenssit jakoon. Ja lakia todellakin tullaan tarkistamaan vielä, vielä syksyn aikana, joten jonka, minkä jälkeen se olisi sitten valmis. Sitten viimeinen kysymys Turkiasta ja minkälaisia alueellisia vaatimuksia sillä on. Kyllä Turkki näyttää toiminnallaan, mitä se haluaa, ja se pyrkii myöskin toimimaan välittäjänä Karabahin ja Armenian välillä tässä riidassa, mitä emme voi hyväksyä. Koska Etyjin Minsk-ryhmä on se taho, joka välittää, emmekä me halua Turkkia tähän rauhanneuvotteluihin mukaan. Turkki haluaa korostaa omaa alueellista roolia, mutta emme tue sitä. Kiitos puhemies. Sitten seuraava kierros kysymyksiä. Herra Zip, kaksi minuuttia. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałem podziękować za tą... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhemies, haluan kiittää teitä tuosta puheenvuorosta. Mutta meidän pitänee kai todeta omalta puoleltamme, että te olette tulleet pitkälle vuodesta 2006, jolloin tulitte mukaan Euroopan naapuruspolitiikkaan ja mukaan Euroopan rahoitusvälineiden vaikutusalueeseen – on kehitetty kansallisia ohjelmia 2007-2010 välille ja kysymykseni kuuluu, miten arvioitte näiden kehitettyjen ohjelmien täytäntöönpanon ohjelmien, joita on kehitetty Euroopan naapuruuspolitiikan puitteissa. Armenia on mukana myös itäisessä kumppanuudessa. Ja tällä hetkellä me vielä odotamme Euronestin työn käynnistymistä. Haluaisinkin kysyä teiltä, herra puhemies, teidän näkemyksiänne – valko osallistumisesta Euronestiin ennen kaikkea kansalaisyhteiskunnan mukana olemisesta, kun otetaan huomioon tuon maan vaalien epädemokraattinen luonne ja se, että siellä eivät ole kaikki tahot täysin edustettuina. Kolmas kysymys koskee teidän näkemyksiänne siitä roolista, joka Etelä-Kaukasuksen valtioilla, mukaan luettuna Armeenialla, tulisi olla energiatarjonnan kirjon kasvattamisessa myös Eurooppaa varten ja siinä, miten luodaan uutta energia-alan tasapainoa Euroopassa. Ja viimeisenä seikkana esittelijä totesi, että hänen Armeniaa koskevassa mietinnössään hän haluaisi keskittyä tulevaisuuteen koska tämä on paras ennuste kaikille edessä oleville tehtäville, mutta eihän voida välttää joitakin menneisyyden kysymyksiä. Haluaisinkin kysyä teiltä sellaisista seikoista, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ne ovat aina olleet tärkeitä Euroopan parlamentille, nyt yhä tärkeämpiä Lissabonin sopimuksen myötä. On olemassa todisteita siitä, että näitä oikeuksia ei teidän maassanne aina kunnioiteta. Kiitoksia. Kiitoksia. Mavro Nikolas, kaksi minuuttia. Thank you, Mr. President. Kiitos, puheenjohtaja. Kertoisin, miten iloisia olemme siitä, että Armenian parlamentin ja kansan edustajat ovat täällä. Ja me seuraamme tarkkaan Armenian edistymistä mainitsemillanne alueilla. Talous, oikeus, hallinto, alueellinen yhteistyö ja varsinkin ymmärtän, että Armenia tekee parhaansa pystyäkseen ratkaisemaan alueen ongelmat lisätäkseen omaa vahvuuttaan ja kyvykkyyttään saada Euroopan unionin kanssa parempi sopimus asioiden sopimuksen jälkeen. Toistan tämän kysymyksen, jonka moni muukin edustaja on ottanut esille. Vuosi sitten meillä oli täällä Euroopan parlamentissa ymmärrys siitä, että Turkin Armenian välinen raja avattaisiin. Saataisiin diplomatisuhteet käynnistettyä, vaihdettua suurlähettiläät maiden kesken. Euroopan parlamentissa tämä vaikutti ikään kuin Turkin uudelta politiikalta ulkoministerin voimin kun maiden kanssa oli ollut aikaisemmin ongelmia Turkin ja naapurimaiden. Nyt sitten sen jälkeen, mitä te täällä totesitte, niin pöytäkirjan allekirjoituksen jälkeen ei ole oikeastaan pyrittykään pääsemään eteenpäin näissä asioissa, rajojen avaamisessa, diplomaattisuhteiden käynnistämisessä kahden maan kesken, Miten kuvittelisitte, että Euroopan parantunut tai unio voisi auttaa Armeeniaa parantamaan suhteitaan Turkkiin? Kiitos. Grazie, onorevole. Kiitoksia, Mamro Nikolas. Горбачев. Kiitokset, puheenjohtaja. Herra puhemies, olen hyvin onnellinen siitä, että olette tullut vierailulle tänne tänään. Minun maassani Bulgariassa on huomattava armeenialaisyhteisö. Siksi me suhtaudumme hyvin huomioon ottaen siihen, mitä Armeniassa tapahtuu. Ja Armenian tilanne on tietysti hyvin hankala ajatellen kokonaisaluetta ja myös sisäpoliittisesti te olette edistyneet huomattavasti demokratisoimisessa, muuttaneet vaalilainsäädäntöä, torjuneet korruptiota koko järjestelmässä, median vapaudessa on saavutettu paljon ja niin edelleen. Armonia, Armeenia tekee hyvää yhteistyötä EUn asiantuntijaryhmän kanssa ja voin vain kannustaa teitä tekemään näin vastaisuudessakin kansainvälisesti Karabahin konfliktin osalta pitäisi noudattaa kolmea periaatetta, jotka ovat yhtä tärkeitä. Alueellinen loukkaamattomuus, itsemääräämisoikeus ja väkivallattomuus. Tämä kaikki ei ole helppoa eikä äh, tapahdu nopeasti, mutta meidän on oltava kärsivällisiä ja pidettävä kiinni näistä kolmesta periaatteesta. En missään tapauksessa voi sanoa olevani tyytyväinen tai iloinen sen johdosta, että yksi näistä maista jollakin lailla haluaa Euroopan parlamentin hyväksyvän sen pyrkimykset. Tiedätte tarkalleen, mitä tarkoitan. Ja Zyrihin pöytäkirjan osalta kysyisin seuraavaa. Eikö teistä olisi parempi Armeenialle ratifioida nämä pöytäkirjat joka tapauksessa – ja asettaa Turkki siten yhä suuremman kansainvälisen painostuksen alaiseksi, jotta se täyttäisi oman osansa ja kulkisi vielä tämän vaadittavan matkan. tämä nollakonfliktipolitiikka, jota Turkki on ajanut, pitää vihdoinkin saada osaksi todellisuutta. Grazie. Kiitoksia kovat. Ungureanu. Hän on unionin eh, strategian esittelijä. No ne presente. Ei olekaan paikalla. Landsbergis yksi minuutti, koska hän tuli tämän luettelon sulkemisen jälkeen. Uh, Kiitoksia herra puheenjohtaja. Olen huolestunut koska ei ole saatu aikaan edistystä. On kyse vain tästä jähmettyneestä tilanteesta. Se saattaa vielä kylmettyä vielä pahemmaksi. Tämä on aika pommi. Ja sitten ajankohdasta vain kyse, jos Nabukko-hankkeesta – menee muuten läpi, niin sehän saattaa johtaa sotaan kaukaisuksella Azerbaidsania vastaan. Armenia voidaan käyttää tässä geoenergeettisessä pelissä myös syntypukkina, ja se johtaa realisaattisen tilanteeseen. Onko tätä vaaraa mietitty elitin parissa Armeniassa? miten siitä on tullut suurten pelin uhri. Grazie. Kiitoksia, Landsbergis. Viimeiset kymmenen minuuttia ovat kaikki teidän. Euroopan հարավանության ծրագիրը ինչպես է minun arvioni tästä naapuruuspolitiikasta ja sen edistymisestä. No, minä oikeastaan olin parlamentissani ensimmäisiä suosittelemassa tätä naapuruuspolitiikkaa ja verityksen aikansaamista Euronestin yhteydessä myös. Me olemme halunneet yhteistyötä unionin ja parlamentin kanssa tehdä rakentavaa työtä Euronestissa. Olen Buseikin kanssa käynyt keskustelua Euronestista ja valko ongelmassa. Meidän näkemyksemme on, että maatteen maiden pitäisi tavata ja miettiä menettelytavoista, säännöistä, voimista ongelmista. Me teimme joukon esityksiä muutoksiksi tähän luonnokseen. Me keskustelimme myös valko osallistumisesta. Meidän kantamme on se, että tässä pitäisi olla kuusi maata mukana aloitteessa. valko tai muiden osallistumisesta, esimerkiksi, että viisi hallituksesta ja viisi poppasystä, niin ei mennyt läpi valko Siksi meidän täytyy kuitenkin päästä eteenpäin ja ruveta täytäntöpanemaan aloitetta. Näin me sovimme jo. Valtuuskunnan johtajat tapaavat täällä Brysselissä, jos on tarpeen. Minä tein tämän esityksen kirjallisesti myös puhemies Pusekille. Parlamentti ja puhemiehetkin voisivat tavata ja keskustella tulevista suunnitelmista. Me olemme siis aloittamassa Euronest yhteistyötä Haluamme olla mukana siinä. Mitä sanoisin sitten ihmisoikeustilanteesta maassani? Mielipiteitä on iso kirjo. On väitetty, että ihmisiä on poliittisista syistä tuomittu. Tässä täytyy selvä ero niihin kansalaisiin, jotka on pidätetty tai tuomittu johtuen poliittisesta toiminnasta. Nämä henkilöt täytyy erottaa puolestaan niistä, jotka ovat tehneet rikoksia. Edellisiä meillä ei ole, kaikki ovat lain edessä yhtäläisiä. Mitä sitten tulee ihmisoikeuksiin, niin me hyvin aktiivisesti teemme Thomas Hammarbergin kanssa yhteistyötä, siis Euroopan neuvoston ihmisoikeusvastaavan kanssa niin, että voitaisiin demokraattisia uudistuksia viedä eteenpäin kunnioittaa oikeusvaltioperiaatteita ja ihmisoikeuksia. Me olemme osoittaneet poliittista tahtoa toteuttaa uudistukset. Hallituksemme on halukas saattamaan arvinen tasavallan Euroopan perheen jäseneksi. Sitten edistyksen puute suhteessa, miten unioni voisi tässä auttaa. Edistystä ei ole saatu aikaan, toistan tämän. Edistystä ei ole saatu aikaan, koska Turkin hallituksen politiikka on niin kohtuutonta. Nimittäin kaiken aikaa sopimus oli se, että pöytäkirjat allekirjoitettiin ja ratifioitiin ilman mitään ennakkoehtoja. Nyt täällä puhuessanikin olisimme jo valmiita ratifioimaan ulkoasiaministeriöiden allekirjoittamat sopimukset. Turkki ei kuitenkaan ole toiminut saman suuntaan. Kun Turkin hallitus ratifioi sen, niin kyllä Armeniakin on valmis siihen. No EUn antama tuki sitten. EU voisi kehottaa Turkin hallitusta ratifioimaan pöytäkirjat, jotka he ovat jo allekirjoittaneet, ovat suostuneet siihen ennakkoehdoittaa. Nyt vain pitäisi nämä ratifioida.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 tarjosi auttavaa kättä. Näin Armenian presidentti pyrki luomaan suhteet. Vuodesta 1993 alkaen Turkki on pitänyt Armin rajaa suljettuna. Euroopan parlamentissa pitäisi täällä kaikkien tietää tämä ja olla samaa mitä siitä, että rajoja ei pitäisi sulkea tällä vuosisadalla. Turkki pitäisi avata Armenia vastainen rajansa. Ei ole kyse maasta, joka haluaisi EUhun liittyä. En siis voi ymmärtää, että joku maa pitää rajat suljettuna naapuriin päin sen takia, että se mukaan halusi EUhun liittyä. Minä kyllä vastustaisin sitä kansalliskokouksen puhemiehenäkin vastustaisin sitä, että Armenia ratifioi pöytäkirjaa. Nimittäin vaikka sen tekisimmekin, ei niin Turkki tuskin kuitenkaan ratifioi pöytäkirjoja. Päinvastoin käyttäisiin pöytäkirjoja väärin. He pääsisivät välittäjän asemaan vuoristokorabah-konfliktista ja sitä me voimme millään muotoa hyväksyä. Emme voi ajatella millään muotoa Turkkia välittämään vuoristografi Azerbaijan konfliktissa. Sitten vuoristokarapah konfliktista vielä, että vastakasettelua vielä menisi pahempaan suuntaan, kuten jo totesin aikaisemminkin alustavassa niin Azerbaijanin presidentti Jeff ja moni muu aseripolitiikko ovat kovin sotaisia puheenvuoroja pitäneet Karabahista. He ovat oikeastaan pyrkineet jopa käyttämään voimaa ja rajan toiselta puolelta ammuskelleet. Azerbaidžan käyttää öljytulojaan armeijan vahvistamiseen. eurooppalaiset tai kansainväliset eivät ole tähän juurikaan puuttuneet kriittisemmin. Kukaan ei ole vedonnut Azerbaidsonin, että se lopettaisi tällaiset sotaisat puheet. Minä uskon, että tällä vuosisadalla ongelmia ei voida ratkaista sotaisasti tai sitten törmätään tilanteeseen, kuten oli 91-94 Azerbaidžanin vuoksi. Minä kehotan kollegoja miettimään tilannetta niin, että voimakäyttö suljettaisiin kokonaan pois, koska näin teidän pitäisi myös puhua Azerbaidžanin edustajien kanssa. Etyjen Minsk-ryhmä on oikea tie eteenpäin. Me haluamme käyttää sitä, haluamme rauhanomaista rinnakkaistelua naapureittemme kanssa ja me haluamme ratkaista kaikki alueen konfliktit rauhanomaisesti neuvotellen. Grazie, signor Kiitoksia, herra puhemies. Tämä oli tiivistä ajatusten vaihtoa, kattavaa ja täydellistä. Totta kai puheet jatkuvat tietenkin tästä. Meillä on varmasti hyvä pohja yhteistyöllä. Ja tämä viimeksi mainittu sanottu, pyrkimys rauhanomaisiin ratkaisuihin Venäjänkin maiden kohdalta toivottavasti nämä voidaan piakkoin tyydyttävällä tavalla ratkaisemaan. Olisi milloin, jos me voisimme EU-sta tarjoaa auttavaa kättä. Kiitoksia teille kaikille puheenvuoroistanne. Ja nyt Pasku jatkaa puheenjohtajana seuraavassa kohdassa esityslistaa. Thank you.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 Okay, so uh, I would like to... Uh... No niin, nyt toivottaisin tervetulleeksi hänen yleisyytensä herra Mohamed Javad Aldorekin, Irakin EU-suurlähettilään. Kuten tietänette, tilanne on sellainen, että me tarvitsemme selityksiä, koska Vaalit järjestettiin joitakin kuukausia sitten. Vieläkään ei ole lopullisia tuloksia tullut. Kuitenkin vaalituloksiin liittyen presidentin valinta vaalikausi on päättynyt. Minä toivotaisin suurlähettilään tervetulleeksi ja hän saa puheenvuoron. Hän voi puuttua näihinkin asioihin. Ja sitten niin kuin meillä on keskustelu. Kollegat muistaneet, että meillä on vielä yksi asia esityslistalla tämän jälkeen. Olkaa hyvä suurlähettiläs. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, naiset ja herrat. Aivan aluksi minä haluaisin kiittää puheenjohtaja Albertiniä siitä, että hän on järjestänyt tämän arvokkaan tilaisuuden mahdollisuuden tavata ulkoasianvaliokunnan jäseniä ja kahdenkeskisiä suhteita Irakin ja Euroopan parlamentin välillä edistää. Meillä on ollut 35 vuotta diktaattori, diktatuuri ja totalitaarinen hallintomuoto, minkä aikana hyvin monet sektorit maastamme eh, menivät huonoon kuntoon. Erittäin vaikea ympäristö on ollut ja barbarista terrorismia eh, maassa, joka tuli eri, eri suunnilta ympäriltämme ja joita tukivat hyvin monet eri tahot. Hyvin vaikeat seitsemän vuotta ovat myös takana. Paljon vettä on mennyt jo, joessa. Ja, ja aikana, jossa terroristit puuttuivat, hoitivat monia asioita Bagdadissa ja muissakin E, kaupungeissa. Satoja irakilaisia kuoli päivittäin, satoja ihmisiä ja Al-Qaida ja kovat saddamistit olivat johtamassa maata ihan sisällissotaan. Mutta tällaista ei tapahtunut, vaan terrorismi alkoi vähitellen lientyä. Aivan kuin ihme, kuten Ranskan presidentti sanoi, ja koska sisällissota ei syttynyt, niin sitä ei tule jatkossakaan. No nyt turvallisuustilanne on parantunut. Al-Qaida ja muut militantit ovat heikentyneet, mutta kuitenkin ne, he, nämä joukot pystyvät kulkemaan rajojen yli naapurimaista. 2011 on takaraja sille, että vieraat joukot vetäytyvät Italiasta, Irakista SOFA-sopimuksen mukaan. Niin monenlaiset neuvottelut ovat olleet Irakin ja USAn välillä. Ja on hyvin tärkeää ymmärtää se, että Irakin joukot ovat saaneet hyvää koulutusta ja on lähes tulkoon jo itsenäinen tässä kenttätyössä. Irak on ottanut ensiaskeleen demokratian suuntaan ja on päättänyt, että se jatkaa sillä, vaikka hinta on kova. Me, meidän täytyy myöskin taistella ulkomaista, paitsi terrorismia, myös ulkomaista vaikutusta vastaan maassamme sekä liike-elämässä että edelleen. Me haluamme demokratiaa, mutta haluamme itse muotoilla tulevaisuutta – ja omien, tahan, oman tahtomme mukaan. Kahdeksan typerää sodan vuotta Iranin kanssa, kuvaitin miehitys, aiheuttavat infrastruktuurin lähestulkoon romahduksen. Mutta te, nyt rakennamme uutta tulevaisuutta yhdessä naapureidemme kanssa keskinäisissä kunnioituksissa, puuttumatta toistemme sisäisiin asioihin. Me uskomme, että tällainen, tällainen politiikka vakauttaa aluetta ja se on hyvin tärkeää eh, koko maailmalle, koska meiltä on peräisin hyvin suuri määrä maailman energiasta. Siirtymäprosessi on vaikea. Monenlaisia haasteita on maamme edessä vielä. Uusi parlamentti ja hallitus joutuvat näitä asioita eh, hoitamaan. Hyvä hallinto, hyvinvoinnin kehittäminen ja myöskin muiden tulojen kuin öljytulojen löytäminen maalle. Ihmisten elintasoa pitää saada nostettua ja sitten ratkaista vaikeat poliittiset kysymykset, kuten kirkut, kirkutkin alueella. Myöskin perustuslailliset energialait ja muut on uudistettava. Monen, äh, monien öljyyhtiöiden kanssa on sovittu öljymäärien tuotta, tuotantomäärien nostosta ja myöskin kaasu, kaasupuolella. Hyvin monimutkainen maa on Irak. Siellä on monta etnistä ryhmää, äh, uskonnollista ryhmittymää, kieltä. Meidän pitäisi saada tästä moninaisuudesta hyötyä syntymään ja meidän pitäisi kunnioittaa niitä uskoja, sitä uskoa ja oikeuksia, joita muilla ihmisillä on. Meidän täytyy luoda tuo, luottamusta dialogilla ja kompromisseilla. Kansallinen sovintoprosessi ja yhtenäistyminen on alkanut. Sen pitäisi näkyä uuden hallituksen muodostamisessa. Sen pitäisi edustaa kaikkia Irakin kansan osia. Irakin ja Euroopan unionin väliset suhteet ovat kehittyneet tyytyvä, tyydyttävällä tavalla. Kumppanuus- ja yhteistyösopimukset on laadittu ja toivon mukaan allekirjoitetaan nopeasti. Tämä onkin kulma, kulmakivi näissä kahdenkeskisissä suhteissamme. Ja nyt minä haluaisin tässä käyttää tilausta hyväkseni, kiittääkseni kaikkia tahoja, komissiota, neuvostoa ja kaikkia puheenjohtajavaltioita, jotka ovat tehneet hyvää työtä tässä kontekstissa. Ja EUS Lexin henkilöstöä haluaisin myös kiittää siitä, että oikeusvaltion vahvistamista on tuettu heidän toimestaan. Tällainen Memorandum of Understanding energia-alalla on allekirjoitettu Irakin öljy- ja energiaministerin puolesta ja se onkin hyvin tärkeä yhteistyö, yhteistyöalue. Mitä varten me sitten haluamme yhteistyötä Euroopan unionin kanssa? Me e, haluamme tukea ja, sillä tavalla, ja tällä tavalla vahvistaa itsemääräämisoikeuttamme ja vapauttaa meidät YK luvun seitsemän peruskirjan säännöstä ja tällä tavalla me katsomme tulevaisuuteen jälleen rakentamisen eh, tulevaisuuteen ja, ja niin, että voimme käyttää kaikkia inhimillisiä resursseja ja muita potentiaalemme hyväksi. No sitten eräs se kahdenkeskisiin suhteisiin liittyvä asia. Irakin kansan, eh, kansalliskokous ja Euroopan parlamentti meidän väliset suhteemme ovat, ovat hyvin kehittyneet ja minä haluaisin kiittää kaikista niistä valtuuskuntavierailuista, joita on tehty puolin ja toisin, jotta nämä institutionaali- demokraattiset instituutiot ovat lähentyneet toisiaan ja olemme voineet hyötyä parlamentin hyvin monipuolisesta työstä. Meillä on ollut parlamentaarisia vierailuja Irakista tänne ja monenlaisia vierailuja täältä myös sinne. Par- parantaa Nikos, Sanana Gomes, Nikolai Miladonf ja muut, muut jäsenet ovat kiittäviä. Niin, nyt sitten haluaisin ilmaista toiveemmi, jossa, jonka takana valtuuskunnan jäsenet myös ovat. Toivoisin, että valtuuskunta jatkaisi tehtävässään ja pyydän, että puheenjohtaja ei ryhtyisi edistämään erään tietyn poliittisen eh, ryhmittymän tavoitteita. Pitäisi pysyä kaukana tällaisista puolen ottamisista, eikä pitäisi loukata eh, ihmist, irakilaisten ihmisten tunteita ja heidän edustajiaan parlamentissa, koska delegaation riveissä kuitenkin on edustettuna erään organisaation edustajia, jotka ovat lakimme mukaan terroristijärjestöjä. Ja mikä viime vuonna 1991 osallistui brutaaliin väkivallan tekoihin. Ja tällä tavalla puututaan Irakin sisäisiin asioihin, eikä tämä edistä kansallisen sovinnon syntymistä. Minä arvostan, hyvät naiset ja herrat, sitä, että olen saanut tulla tänne ja siitä kiinnost, kiitän teitä siitä kiinnostuksesta, jota teillä on minun maani rakentamisen Me, eh, meillä on erinomaiset suhteet kahden parlamentin kesken. Kiitoksia. Kovasti kiitoksia, lähettiläs. Herra Mauro, olkaa hyvä. Hän on esittelijämme. To uh, take the floor. So, Mr. Mauro, you have the floor. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset myös lähettiläille tästä alustuksesta. Kuitenkin sanoisin, että Immagino che adesso le ricerche No niin, nyt kai tulkkaus jo tulee teillekin asti, että voisin nyt esittää kysymykseni. Todellakin lähden tästä kysymyksestä, joka eniten meitä huolestuttaa, että teiltä toivoisin lisätietoja tästä tämä uusi hallitus, sen muodostaminen. Yksinkertainen kysymys. Jos teillä on tietoja, voisitteko kertoa, tuleeko se nopeastikin, kun ajatellaan 2005kin vaaleja, niin niin ehkä voisitte kertoa jotain yksityiskohtaisempia tietoja, mitä esteitä on hallituksen muodostamiselle. Malliki, Lauik, puolueiden keskenkö vai jotain vastakkainasettelua kansalaisyhteiskunnassa ehkä. Mikä siis estää sen, että saada lyhyessä ajassa hallitus? Miten te itse arvioitte näitä ponnisteluita nyt tehdään. Toiseksi ajattelin kysyä myös tätä väkivallan aalto, joka uudelleen on nyt syntymässä. Osiminen te mainitsitte myös turvallisuuspalvelujen jälleenrakentamisen, se on vaikeaa, mutta kuitenkin se on onnistunut, kuten sanoitte. Mikä teidän mielestänne on nyt suurin haaste turvallisuudessa, kun amerikkalaiset joukot ovat lähteneet? Miten te olette siihen valmistautumassa? Vielä kysymys liittyen vähemmistöihin. Siellä on noin miljoona irakilaista Syyriassa, Jordaniassa. Mitä tuleva hallitus pitäisi tehdä niin, että pakolaiset palaisivat kotimaahansa – Heillä on usein ammattikoulutusta, pätevyyttä. Heillä saattaisi olla myös oma panoksensa annettavana maalle. Lopuksi vielä yksi kysymys. Mikä on teidän näkemyksenne neuvottelujen tilanteesta edellisen hallituksen ja komission kesken? Minkälaisia vaikeuksia neuvottelussa on ollut? Entäpä mitkä teidän mielestänne sopimuksessa ovat parhaimmat piirteet olleet? Minä uskon, että säännöt teillä edellyttävät parlamentin hyväksymistä sopimuksen kohdalla, niin mitä nopeammin se toteutuu, niin sitten Irakin torjunta saadaan tänne vierailijoita ja voidaan keskustella aidosti parlamenttien kesken. Kiitos. Thank you, Mr. Mauro. Kiitoksia, herra Mauro. Sitten rouva Komers. Thank you, Mr. Chairman, and thank puheenjohtaja, kiitokset suurlähettiläs teidän eksposeestanne, jossa kuvasitte, miten Irak on hyvin monimutkainen maa, mutta toisaalta asiat muuttuvat ja maa ei enää ole sen partaalla, mitä jotkut vielä pari vuotta sitten sanoivat. Se ei ole mikään epäonnistunut valtio tai tämä väkivalta, jota Irak on jo kokenut. Neuvottelut, joita vaaleista asti on käyty, ovat osoittaneet, että irakilaiset ovat oppineet läksynsä ja ovat valmiita työskentelemään, eivätkä enää ylläpidä kansaryhmien välistä väkivaltaa. Tämä on väkivaltaa, joka on puhjennut Irakin kansalaisia kohtaan terrorismiryhmien puolesta. Niitä ei ole kyetty vielä kitkemään pois ja tämä väkivalta on tullut vasta myöhemmin. Olen myös iloinen siitä, että mainitsitte ulkomaisen toiminnan, joka jatkuu maassanne naapurimaista. Jotkut ihmiset tässä parlamentissa ovat erittäin huolissaan Iranin asioihin puuttumisesta, mutta toisaalta ollaan sokeita muiden valtojen muiden naapurivaltojen puuttumisesta Irakin asioihin. Tarkoitan Saudi-Arabiaa, Syyriaa ja Turkiakin, joka joskus tekee iskuja pohjoiseen sillä perusteella, että ajetaan takaa PKKn jäseniä. Haluaisin myös kysyä teiltä, oletteko sitä mieltä, että tosiaankin on edistytty ei pelkästään tässä, minkä herra Mauro mainitsi. Pakolaisosiossa, irakilaisissa, jotka ovat naapurimaissa, haluaisin kysyä teiltä myös, onko viime aikoina onnistuttu ratkaisemaan sisäisesti siirtyneiden pakolaisten ongelmaa. Sehän on suurempi ongelma kuin pakolaiset. Ja luonnollisesti tiedän, että tämä liittyy eh, turvallisuuskysymyksiin. Monet ihmiset eivät voi eh, palata koteihinsa, koska eivät ole alkuperäpaikassaan turvassa. Eilen meillä oli Irak-valtuuskuntamme kokous ja me kuulimme ilolla, että kansalaisjärjestöt, jotka ovat toimineet vähemmistökysymysten parissa, olivat aika toiveikkaita sen suhteen, että he kykenevät tekemään yhteistyötä jatkuvissa neuvotteluissa Irakin parlamentaarikkojen kanssa tulevina kuukausina. Haluaisin myös kertoa teille, että haluan teiltä enemmän yksityiskohtia yhteisymmärryspöytäkirjasta, joka koskee energiaa. Komissio on sen allekirjoittanut. Koskeeko se näitä Agan kaasukenttiä tai muita Irakissa kehitettäviä kohteita? Haluaisin myös todeta, että jos voitte kertoa meille hiukan suhteista keskushallinnon ja kurdihallinnon välillä. Presidentti Barzanin viimeaikaisten Ranskan ja Saksan vierailujen pohjalta minun on sanottava, että olen hyvin iloinen siitä, että nämä vierailut ovat toteutuneet. Meidän pitäisi olla elementti, jonka pohjalta komissio ei enää olisi yhtä vastentahtoinen kuin aikaisemmin, toimisi myös Kurdistanin aluehallinnon kanssa, koska luonnollisesti on paljon mahdollisuuksia pyrkiä parantamaan suhteita. Ei pelkästään kurdi-aluehallinnon kanssa, vaan koko Irakin kanssa. Jos toimitaan enemmän, niin voidaan itse asiassa saada paljon aikaan kurdialueella, missä turvallisuus on parempi. Ja lopuksi vielä sanoisin, että ymmärrän hyvin, mitä te sanotte näistä valituksista, joita teillä on Irakin valtuuskunnan osalta. Olen hyvin iloinen siitä, että olette saanut tämän kirjeen, jossa todettiin, että lukua seitsemän ei pitäisi soveltaa Irakiin siltä perustalta, että hallitusratkaisua ei vielä ole saatu aikaiseksi. Tämä ei edusta useimpien Irak-valtuuskunnan jäsenten näkemystä. Heitä ei ole kuultu ja eilen Irak-valtuuskunnassa me kävimme keskusteluja ja olemme sopineet menettelystä, että tällaista ei enää pääse toistumaan. Voin vain vakuuttaa teille, että tämä ei edusta Eh, hallitusten enemmistön kantaa, se edustaa pelkästään valtuuskunnan puheenjohtajan kantaa. Minusta tämä on nyt eh, mennyt hyvin onnettomalla tavalla ja en voi millään lailla hyväksyä tällaista vihjailua, joka mielestäni on todella epäreilua. Eikä siinä oteta huomioon sitä edistystä, joka Irakissa on saatu aikaan monista ongelmista huolimatta. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia nyt. Rova Wieler, Hän on Iran valtuuskunnan puheenjohtaja. Ja sitten jaetaan puheajat ja te saatte mahdollisuuden vastata. Jatketaan sen jälkeen neljän viimeisen kysymyksen kanssa. Rova Lohville. Danke, Herr Vorsitzender. Und danke, Herr Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Rasul tästä esityksestänne. Minulla on näihin erilaisiin ihmisoikeuskysymyksiin liittyviä kysy- kysymyksiä. Te olette vapaan lehdistön puolesta, mutta kuitenkin monet toimittajat joutuvat kuitenkin poliittisten ajojahtien kohteeksi on olemassa myöskin tietoja siitä, että siviilipukuiset henkilöt ovat käyneet toimittajien kimppuun, eikä voida jättää ulkopuolelle sitä, että tässä salainen palvelu olisi kyseessä. Miten tästä tilante- mitä tästä tilanteesta sanoisitte? No sitten tuomioistuinten ulkopuolisten tahojen päättämiä teloituksia ja kidutuksia on ja onko sitten tällaiseen väkivaltaan hallitus puuttumassa, että asiat vietäisiin oikeuden eteen? Iranin eh, suunnalta ja Turkian, Turkin eh, suunnalta on pohjoisosiin edelleen eh, sotilaallisia iskuja. Ja tässä Iranin ja Irakin rajalla Likki pääministeri on sanonut viimeisiksi kesäkuussa, että nämä iskut eivät osu pelkästään kurdi, kurdi eh, sisseihin, niin, vaan myöskin tavallisiin ihmisiä. 500 perhettä on joutunut muuttamaan näiltä alueilta pois, kun tällaisia sotilasiskuja rajalla on. Eh, mitä Irakin hallitus aikoo tälle asialle tehdä? Viimeinen kysymykseni liittyy Ken Basharin tilanteeseen Irakissa. Te olette viitannutkin siihen kirkusasiassa. Ja täällä oli väkivaltaa myöskin käytetty. Tämä asia on ollut monen kertaan ähm, Euroopan parlamentissa esillä. 11.6. päätettiin 39 ihmisen pidättämisestä ja syytteet olivat raskaita, muun muassa rikokset ihmisyyttä kohtaan. Mitä, mistä näitä ihmisiä nyt syytetään? Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Lähettiläs, olkaa hyvä. We still have four people. Meillä on neljä ihmistä tulossa kysymyksiin en. So, I would like to thank... Sorry. I would thank ladies and gentlemen who put these questions. Mr. Mauro, with you. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Herra Mauro, aloitan teistä ja tästä viimeisestä kysymyksestä. Se koski näitä neuvotteluja kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta. Meillä on kai Patricia Lombard komission puolelta täällä tänään, mutta omalta puoleltani voin sanoa, että neuvottelut menivät hyvin sujuvasti lähes kahden vuoden ajan meillä oli monta neuvottelukierrosta myös täällä Brysselissä ja Bagdadissa. En usko, että meillä oli mitään varsinaisia hankalia ongelmia. Yleensä minun kokemuksenani on ollut, että kun vastaavia neuvotteluja käydään arabimaiden tai muiden maiden kanssa tuolta alueelta, aina esille nousevat ihmisoikeudet ja niin edelleen. Meidän tapauksessamme ei ollut mitään tällaista ongelmaa. Ehkä joitakin pieniä yksityiskohtia ja viime kädessä uskon, että me pääsimme täydestä sydämestämme yhteisymmärrykseen. Ja aikanaan tämä menee tuon oman pitkän prosessinsa läpi. Siitä äänestetään eri kansallisissa parlamenteissa ja toivottavasti myös täällä Euroopan parlamentissa. Tämä on erittäin tärkeä sopimus. Toivottavasti äänestätte tästä. Tästä tulee todella virstanpylväs meidän vastaisissa suhteissamme. Also, uh, there was a question from Mr. Mauro Samaan aikaan herra Mauro kysyi asevoimien roolista. Itse asiassa edellishallinnon aikana meillä oli miljoona miestä aseissa, kuten tiedätte. Meillä on tästä kokemusta. Sodat, Irakia, Irania vastaan Kuwaitin miehittäminen, meidän omat ihmisemme irakilaiset etelässä ja yhtäkkiä koko armeija hajosi miehityksen ensivaiheessa vanhan hallinnon viime vaiheessa ja vähitellen ymmärsimme, että meidän on pärjättävä itse, että amerikkalaiset joukot eivät jää eiväkä, eikä niitä halutakaan sinne pidemmäksi aikaa kuin on tarpeen. Ja yli vuosi sitten meillä oli hyvin hankalat neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja loppujen lopuksi saimme aikaan mielestäni varsin selkeän sopimuksen. Amerikkalainen suurlähettiläs totesi siitä, että te olette ottanut suuren osan taakasta kantaaksenne. Tämä on ihan vastaava sopimus kuin Japanin tai Etelä-Korean kanssa. Eli sovittiin, mihin mennessä kaikki ulkomaiset joukot poistuvat maasta. Toistaiseksi on nähty paljon vaivaa sotilaspuolen, sotilaallisen tahon armeijan koulutuksessa – ja olemme nyt saaneet lähes 99 prosenttia operaatioista pyörimään Irakin asevoimien toimesta. Meiltä puuttuu tietysti edelleen ilmavoimat, mutta tällä hetkellä amerikkalaiset tarjoavat tämän. Toivomme, että vuoden 2011 loppuun mennessä me kykenemme hoitamaan itse kaikki sotilastoimintomme. Sitten pakolaisongelma, niin tämä on todella vakava ongelma. Humanitarian problem. Iraq is not generally known, it's not traditionally known as a country. Yleisesti ottaen siis Irak ei niinkään ole maa, joka vie ulkomaille pakolaisia. Päinvastoin meille tuli 80-luvulla miljoonia egyptiläisiä. Maa on rikas, mutta tämän pitkän sodan jälkeen, tämän pitkän epävarmuuden kauden jälkeen – Irak oli lähestulkoon melkoisessa boikotissa ennen kaikkea meidän aivovuotomme alkoi tuolloin ja monet irakilaiset täällä Belgiassa, Euroopassa tulivat tänne myös taloudellisista syistä. Ei yksinomaan, mutta myös taloudellisista syistä. Ja vuoden 2003 jälkeen, Al-Qaidan iskujen jälkeen ja niin edelleen, Irak oli sisällissodan partaalla ja meillä oli uskonryhmien välistä väkivaltaa, joka oli käynnistynyt. Tuhannet irakilaiset ovat paineet maasta naapurimaihin, Syyriaan, Iraniin, Jordanian, Egyptiin, Libanoniin. Ehkäpä näistä luvuista on vähän epäselvyyttä. Naapurihallitukset sanovat, että heillä on yli miljoona irakilaista tai puoli miljoonaa toisessa maassa. UNHCRn lukujen mukaan on 200 000 irakilaista ainoastaan rekisteröityjä pakolaisia. Ja kun Irakin tilanne paranee, tuhannet ovat lähteneet, ovat lähteneet turistina ja tulevat Eurooppaankin turisteina. He lähtevät, mutta he myös palaavat ja monet heistä tietenkin ö, niin, tässä yhteydessä pitää kiittää niitä maita, jotka ovat pitäneet näitä irakilaisia luonaan tarjonneet heille paljon tukea. Euroopan unioni on ollut varsin antelias tässä mielessä. Ja sitten hallituksen muodostaminen. Tässä ei kai kysytä Belgiasta, niin tämä on monimutkaista meillä oli aiemmin diktatuuri ja sitten tuskin hallitusta enää muodostetaan, kuten hänen aikanaan minuutissa. Saddam päätti ja sillä selvä. Mutta tällä kertaa irakilaiset kokoontuvat yhteen muodostamaan hallituksen. Se ei ole helppoa. Esimerkiksi edellishallituksen aikana sunnit boikotoivat toimintaa. Eli nyt ensimmäistä kertaa sunnit muodostavat huomattavan osuuden väestöstä, mutta vaaleissa 62 prosenttia ensimmäistä kertaa irakilaiset todella kokoontuvat yhteen, neuvottelevat. Meillä on paljon epäluottamusta keskenämme. Se on fakta. Meidän on opittava luottamaan toisiimme, kuuntelemaan toisiamme, hyväksymään toisemme, tekemään kompromisseja, käymään vuoropuhelua. Ja uskon, että on paljon yhteistä ponnistelua ja että tästä viime kädessä myös nähdään hedelmää kantavan. Meidän täytyy vain olla kärsivällisiä. Sitten Rova Gomes. Okay. Oh yes. Yeah, this is the problem. Intervention of... Niin, naapurimaiden interventio. Naapuriaan ei voi vaihtaa. Ei varsinkaan Irakin kohdalla. Se on aika hankala koko tilanne. Ja tietysti ennen vuotta 2003 meillä oli paljon siirtolaisuutta. Me valtasimme Kuwaitin, meillä oli sota Iranin kanssa, paljon erilaista interventiota Syyria myös kaksi hallintoa, jotka kuuluivat samaan Baath-puolueeseen ja olivat tavallaan veljespuolueita. Niin, meillä on tätä kyllä. Ja suoraan sanottuna oli myös melkoinen vakuumi, tyhjiö, kun Saddam saatiin nurin ei hänen mukanaan mennyt pelkkä hallinto, vaan oikeastaan koko valtio. Meillä ei ollut kuukausin oikeastaan poliiseja. Koko liikennekin oli sekaisin. Sen jälkeen syntyi siis suuri tyhjiö, ja tyhjiö hän pyrkii täyttymään, kuten tiedätte. Jotkut naapurimaista puuttuivat asiaan, ja se kesti aika pitkään. Ja on vahinko, että meidän arabiveljemme, joiden pitäisi auttaa meitä ennen muita, joilla on paljon yhteisiä intressejä meidän kanssamme, he eivät tulleet. Jotkut merkittävimmistä arabimaista ovat edelleenkin poissa ja syyttävät muita maita siitä, että ne ovat puuttuneet asioihin. Mikseivät ne itse toimineet? Jopa viime vaaleissa itse asiassa ne olivat oikeastaan alueelliset vaalit myös, eivät pelkästään Irakin vaalit. Ihan suoraan sanottuna off the record, kaikki naapurit pyrkivät vaikuttamaan tilanteeseen eri tavoin, eri syistä. Demokratia ei ole tällä alueella tervetullut. Se on monelle maalle ongelmallinen asia. Varsinainen päänsärky. Kaikki halusivat muovata Irakia omien toiveidensa ja asialistojensa mukaisesti. Irak on toisiksi suurin öljyvarantojen maa maailmassa ja tuottaa vain noin kaksi miljoonaa barrelia päivässä. Sen jälkeen kun kirjoitimme huomattavia sopimuksia tärkeimpien yhtiöiden kanssa, meidän pitää kyetä viemään kuudesta kymmeneen miljoonaa barrelia kuudessa vuodessa. Niin, tietenkään monet maat eivät ole tästä tilanteesta onnellisia mutta me yritämme toimia, me emme halua tulla väliin naapureidemme asioihin. Me haluamme käydä vuoropuhelua, huolehtia siitä, mikä on parasta meille ja heille ja koko maailmalle, koska tämä alue on hyvin rikas energiavarojen suhteen. Ja kyseessä on myös turvallisuus, rauha. Se on oleellista myös koko maailmalle. Ajattelen myös Eurooppaa. Minusta meillä pitäisi olla taloudellista yhteistyötä, yhdennetyt taloudet muiden maiden kanssa. Me edelleenkin ajamme tätä voimakkaasti. Ja sitten Rouva Gomes, te kysyitte pakolaisongelmasta lisää. Tämä on se ongelma silloin, kun uskonryhmien väliset yhteenotot alkoivat. Shiat, lähtivät omalta alueeltaan paikkoihin, joissa enemmistö on shioja ja samalla tavalla sunnit. Ja asiantuntijat varmasti aina sanovat teille, että tämä on viimeinen vaihe ennen kansallista sovintoa, kun kaikki saavat palata. Niin, ja monet palasivatkin. Minä elän alueella. Olin silloin täällä Brysselissä, mutta Irakissa en olisi voinut mennä tapaamaan sukuani. Ja nyt minun naapurini kertovat minulle, että tilanne on toinen. On edelleenkin olemassa alueita, joilla on tapahtunut paljon etnisiä puhdistuksia. Tämä vaihe tulee ehkä ihan lopuksi. Ehkä tämä on niitä loppuvaiheita. Kansalaisjärjestöt, Rova Gomes, kansalaisjärjestöt, ihmisoikeudet. Minä nyt yritän aikarajan puolesta hoitaa tämän, nämä tämän tyyppiset sanastot, termit eivät kuuluneet meidän sanakirjamme ihmisoikeudet, kansalaisjärjestöt. Ei meillä ollut kännyköitä eikä satelliitteja. Meidät oli eristetty muusta vapaasta maailmasta, joten tämä käynnistyy, liikkuu, etenee. Tämä on hankalaa, kyllä. Meillä on toimintaa ihmisoikeuksien puolesta. Meillä on ihmisoikeusasioiden ministeri. Ja pian meillä on myös riippumaton ihmisoikeuskomitea, joka on hallituksesta riippumaton. Ja viimeinen YK on kolme päivää sitten julkistama Irakin ihmisoikeustilanne raportti eh, oli sen tiedon varassa, jota ihmisoikeusministeri ministeri oli toimittanut. Hyvä asia siis, ja he ylistivät ihmisoikeusministerin toimintaa, mutta silti tässä on kyse kulttuurista, joka on meille aivan uutta, myös kansalaisjärjestöt. On tietysti ollut helppo olla korruptoitunut tässä kansalaisjärjestöjen työn puitteissa. Nyt meillä on kuitenkin ihan järkevä määrä kansalaisjärjestöjä ja ne ajavat asiansa, ne toimivat tehokkaasti ja niiden rooli myös kasvaa koko ajan. The framework, the MOU energy and the... Sitten energiayhteisymmärryspöytäkirja. Todella tämä oli hyvin tärkeä sopimus, yhdenlainen sopimus. Ja uskon, että kummatkin osapuolet, Irak, Euroopan unioni, komissio, energiaosasto, vaikuttivat tähän, koska me tarvitsemme Eurooppaa. Me tarvitsemme Euroopan unionia, sen roolia. Ja me kaikki ymmärrämme, minkälaisia ongelmia Euroopan unionilla on energialähteiden kirjon laajentamisessa, ettei oltaisi riippuvaisia yhdestä tietystä tuottajasta. Ja tämä on tietysti kahden välinen etu. Me olemme allekirjoittaneet hyvin tärkeän sopimuksen öljystä ja vasta aivan äskettäin myös kaasusta. Mutta tämä sisältää siis tuon Aghasin. Minusta siellä on käynnistettävä ensin jonkinlaiset tekniset neuvottelut Irakin ja energiapuolen kanssa, jotta päästään sopimaan joistakin teknisistä ratkaisuista ja niihin sisältyy myös tuo Aghasin eh, kenttä. Sitten meidän keski alueemme. Me olemme liittovaltio, meillä on liittovaltion rakenne, meillä on Kurdistan Pohjois-Irakissa. Tämä on meille myös ihan uutta kulttuuria. Monet irakilaiset ovat sitä mieltä, että liittovaltiorakenne tulkitaan välillisesti jonkinlaiseksi hajaantumiseksi, että siinä maa hajoaa osinsa. Ja joskus tarkastellaan Belgia esimerkkinä, toivottavasti se on hyvä esimerkki on se, sanoo puheenjohtaja. Niin. Me yritämme kovasti ja kyllä ongelmia on, väärinkäsityksiäkin keskushallinnon ja aluehallinnon välillä, mutta molempien tahojen johtajien viisauden ansiosta olemme päässeet yhteisymmärrykseen. On edelleen monia pattitilanteita. Meillä on olemassa suunnitelma, kuinka edetä, mutta kaikki vaatii aikaa. Epäluottamus on Irakissa hyvin voimakkaasti esillä oleva seikka, mutta tilanne keskushallinnon ja alueiden välillä on nyt huomattavasti parempi. Suhteet ovat mielestäni nyt varsin terveet. Ja sitten teidän ehdotuksenne Euroopan läsnäolosta, se on tärkeä. Kurdistan on osa Irakia Viime kädessä se on Irakia ja kyse on Irakin eduista. Sitten rouva Lochbieler. Kiitokset kysymyksestänne, hyvä rouva. Irakin ihmisoikeudet. Kuten aiemmin jo totesin, tämä on meille jotakin aivan uutta, mutta me opimme ja meillä on erinomainen naisministeri, joka vastaa ihmisoikeuskysymyksistä. Hän on kristitty, hyvin suorasanoinen. Hän sanoi, että hänellä on aina ongelmia joidenkin hallituksen ministerien kanssa, mutta hän saa paljon tukea parlamentilta, kansalaisjärjestöiltä ja suurelta yleisöltä yleisesti ottaen. Ennen kaikkea kidutus ja muut vastaavat. Kyllä, sellaista on ollut, ei pelkästään meidän vankiloissamme, vaan myös amerikkalaisten, amerikkalaisten miehitysvallan aikana ei oikeastaan voida sataprosenttisesti valvoa tätä modernissakaan demokratiassa. Kun demokratia käynnistyy, on tällaista, mitä ei pitäisi olla. Mainitsitte myös sen, että on vankeja, nyt eh, ketään ei voida enää pidättää tai ottaa kiinni, vangita, ellei ole tuomioistuimen määräystä. Kaikki tämä kehittyy päivittäin, kuukausittain. Ei kaikki ole enää sellaista kuin se oli viime vuonna, eikä pian niin kuin se oli neljä vuotta sitten. Eli meidän on vakuuduttava kenen tahansa, joka vastaa ihmisoikeuksista on kiinnostunut. Niistä on vakuututtava tästä. Kyllä, meillä on myös ähm, lehdistön Me olemme ylpeitä siitä. Me puhumme siitä ylpeillen tällä alueella. Meillä on kaksi lehteä. Toinen, joka on hallituksen lehti ja toinen, joka on sunnipuolen lehti. Meillä on kaksi TV-asemaa, on hallituksen ja sunnien. Tällainen oli tilanne aikaisemmin. Nyt en tiedä montako niitä on lukemattomia. En osaa sanoa 50 vai 60 sanomalehteä ja kukaan ei niitä varsinaisesti valvo. Paitsi tietysti, jos siellä on jotakin valheellisia väittämiä, niistä voidaan tehdä kanne. Se on ihan eri asia. Mutta on näin käynyt joissakin osin Irakia, että joku journalisti on joutunut vankilaan tai kuten totesitte, eräs journalisti tapettiin, mutta viime kädessä tämä on hyvin vähäistä ja mielestäni on myös ymmärrettävä, että Irak on ollut 35 vuotta brutaalin diktaattorin vallassa. Tällainen ei tietenkään silti saa jatkua. Olen siitä samaa mieltä kanssanne. Tämän olisi päätyttävä. the MKO. Madam, uh, I hope you do realize... Hyvä rouva, toivottavasti te ymmärrätte, että Saddamin kannattajat olivat osallisina murskaamassa verisesti vastavoimia Irakissa, myös Kurdistanin alueella – PKK oli siellä mukana. Se oli selvästi nähtävissä televisiossa missä tahansa. Muistan, että kaikki neljä-viisi vuotta sitten, kun Ranskan poliisi ilmoitti yhdessä Pariisin keskuksistaan, oli löydetty jostakin keskuksesta kolme miljoonaa dollaria käärittynä irakilaisen sanomalehteen. Me tiedämme, mitä tapahtuu. Ennen kaikkea monet jotka ovat kärsineet, monet marttyyrit muistavat tämän kaiken vielä. Kyse on Irakin alueesta, mutta kukaan ei välttämättä tiedä, mitä siellä tapahtui. Kyseessä oli hyvin voimat, voimakkaat oikeusmääräykset, joilla heidän kanteensa torjuttiin. Me emme pakota heitä palaamaan Irakiin ja puhumaan tästä. He kuitenkin murhasivat meidän isämme, poikamme, äitimme. Heitä ei ole hyväksytty. Ja hyvä rouva, noin tuhat heistä on jo saanut amerikkalaisen, kanadalaisen, eurooppalaisen passin. Miksi eivät he palaa sinne, mihin he kuuluvat? sanotaan, että heidän pitäisi palata Iraniin me emme välttämättä halua heitä. Heidän pitäisi tulla tuomioistuimeen tuomioistuimen käsittelyyn, koska jotkut näistä uhrien perheistä halusivat oikeuskäsittelyn. On olemassa myös todisteita. Se on ihan normaalia, mutta mitään tästä ei ole tapahtunut. Oliko se nyt vasta tänään vai eilen, kun tämä oli viimeksi esillä? Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Huomaatte varmaan, että aika rientää ja nopeasti. Vielä kolme kysymystä. Ja puolitoista minuuttia kullekin. Herra Meijer ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja. Seuraavia keskustelua esittäisin, että ettei tule toisen ja ensimmäisen luokan edustajia, että jaetaan paremmin puheaika. Toiset saavat paljon, toiset huomattavasti vähemmän. Suunnittelen, minäkin olin yllättynyt valtuuskunnan puheenjohtajan lausunnoista – että oli mukaan pelkoja siitä, että, että Iran pakottaisi sinne Baath-ministerin hallitukseen. Kun ajatellaan sotilastoimintaa alueella, siellä on kuitenkin jo tuhansia amerikkalaisiakin, niin on syytä olla hyvin varovainen, kun tämän tyyppisiä lausuntoja annetaan. Minä haluaisin kysyä teiltä ensinnä niistä ilmoituksista, joita tuli epäsäännöllisyyksistä vaaleissa niin, että siellä 52 ehdokasta peruutti ehdokkuutensa, ilmeisesti bath jäseniä. Ja jos tilanne nyt on kerran näin vaikea, että hallitustakaan ei ole saatu, niin eikö se vaikuta myös tähän perustuslakiin, jossa siinä ollaan jakamassa niin, että pääministerin pitäisi olla shia ja sitten myös siellä on presidentti, kurdi tai sunni. En tiedä, onko tämä törmännyt vaikeuksia perustuslain osalta. Ja sitten, että nyt tulee täyteen vielä minun ryhmässäni, me olemme aina vastustaneet miehittämistä. Se on laiton sota, sekaannuksen vallas. Aina olemme tulleet sitä vastaan. Ei, ei ollut aseita eikä suhteita al Mutta öljyhän siellä taustalla on. Ja kysyisinkin tältä öljystä. Sehän on Irakin sodan todellinen syy. Kun siellä on saatu miljardi tukea Japanistakin niin, että voidaan uudistaa laitteista ja vielä miljardi lisää ehkä voidaan raakaöljyä jalostaa. Miten nämä sitten rahoitetaan, jotta voidaan ennen sotaa saatu öljy jalostettua? Kiitoksia kovasti, herra Katsin.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 Meidän täytyy ymmärtää, että uusien instituutioiden perustaminen Irakissa se vaatii aikaa. Ja kun katsomme Belgian, eh, Belgian tilannetta, niin meillä on siis täällä erilainen rakenne, että tarvitsette kaikkea Iranissa, kaikkea näitä, posi- näitä instituutioita ja myöskin myönteistä viestiä sieltä. Me haluamme tasapainoiset suhteet kaikkiin parlamenttinne osiin ja pitää katsoa, ettei mitään tarpeettomia välikohtauksia tapahdu. Ja itse olin Irakissa, mutta vain Kurdistanissa. Hallituksen muodostaminen on täysin välttämätöntä, jotta koko Irak tulee alueeksi, jossa voidaan ulkomailta käydä. Ja Bagdadin pitää olla avoin sillä tavalla, että se vetää liike-elämää puoleensa. Mitä sitten, kun infrastruktuuria uudistetaan liikenteessä ja energiassa, niin minkälaisia hankkeita teillä on meneillään – talouselämän nostaminen jaloilleen sodan jälkeen ja uusien investointien tekeminen. Minua aina ihastuttaa se maatalouden potentiaali, potentiaali joka vanhalla Mesopotamian alueella on. lepo. Kiitoksia, kiitoksia kovasti, Katsin. Herra Atkins. Brief, two quick questions. First... Voin aina lyhyesti kaksi pikaista kysymystä ennen kaikkea perusrakenteista. Liittyen edelliseen kysymykseen, mitä on käynyt suhteissa kansallisen ja paikallisen tason välillä? Varsinkin sähköperusrakenteissa toiseksi, mitä on tekeillä äh, muinais muistojen suojelussa. Se on suuri huolenaihe meille kaikille. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Herra Tanok. Um, couple of questions. First of all puheenjohtaja, pari kysymystä. Ensinnäkin me kaikki tunnustamme sen, että Irakin liittovaltion rakenne on varsin hauras sellainen. Tarkoittaako tämä sitä suurlähettilään mielestä, ehkä tämä nyt on liian poliittinen suurlähettilään vastattavaksi tämä kysymys, että tarvitaan jonkinlainen koalitio, jossa mukana ovat myös sunniryhmittymät, vai voitaisiinko tätä pyörittää jonkinlaisena liittovaltion rakenteena niin, että mukana on ainoastaan shia-enemmistöhallitus eikä sunnivähemmistön osallistumista lainkaan? Kysymys, joka minua kiehtoo, on äh, tämä kahdenvälinen suhde Irakin ja sen arabinaapureiden kanssa. Ennen kaikkea suhde Saudi-Arabian. Tämä on selvästikin maa, joka on huolissaan Iranin vaikutuksesta Bagdadin ja myös toisaalta Syyria äh, aivan päinvastaisista syistä. Se on tietysti hyvin lähellä. Äh, Teheran ja Damaskus ovat lähellä toisiaan. Missä mielessä tämä viimeinen jäljellä oleva Baath-puolueen hallinto on sellainen, johon voi olla hyvät suhteet iranialais, shiialais, alaviittiyhteys voisi olla hyvä eh, luomaan hyvät suhteet uuteen Bagdadin hallintoon. Ja samaan aikaan meillä on tämä Pelastakaa syyrialaiset kampanja. Mainitsitte tuon kristityn ministerin. Miten uusi hallitus ottaa vakavammin sen, että säilytetään ikivanha kristillinen perinne osana Irakin perintöä ja otetaan huomioon monet niistä kristityistä, jotka ovat joutuneet pakenemaan naapurivaltioihin. Kiitoksia kovasti. Nyt suurlähettiläs voisitteko vastata näihin noin viidessä seitsemässä minuutissa? It's in your favor, you know. Teidän eduksenihan se on. Se, että Iran pyrkii pakottamaan hallitusta sinne. Se on mahdotonta. Meillä oli vapaat vaalit. Totta kai siellä oli petoksia, epäsäännönmukaisuuksia, mutta ei siinä määrin kuitenkaan. Ja ne, jotka syyttävät, että on lähellä Irania tai vasta valehtele, niin ne eivät paljon saaneet aikaan. Siis totta kai se täytyy olla osallistavaa mukanaoloa. Sillä tarvitaan yhteiskunnan kaikki tatsunit, kurdit, turkmenit, kaikki. Se on ainoa keino. Kaikki poliitikot tämän tajuavat ja ovat vakuuttuneet, että se on ainoa tapa, jolla hallitus toteutuisi ja, ja sen pitäisi käyttäväkin paljon aikaa sen perustamiseen. Shia, sunni, siis ei, ei perustuslaisella mitään tämän suuntaista. Siiolla nyt on enemmistö. Myös parlamentista riittävästi he ovat keskenään sopineet. He eivät nyt vielä ole keskenään sopineet, vaan siinä, että ei pitää olisi yllätynyt, jos seuraava pääministeri on Siia, mutta se on ainoa syy. Näin demokratia toimii. Öljystä Pari kuukautta sitten Irak laati suurten yritysten kanssa sopimuksia. Useimmat olivat eurooppalaisia yrityksiä. Amerikkalaiset saivat vain pienen osuuden sopimuksista ja saivat sopimuksistakin vain pienen osion. Eipä teillä ole huolen aihetta siis. Edustajan huoneen ja Euroopan parlamentin suhteista. No totta kai minä tuen. Meillä on nyt uusi parlamentti, siellä on vielä kokoontunut, mutta pian kokoontui ja meidän olisi hyvä nyt aloittaa. Herra Pötterikin on paikalla ja hän on aina tukenut meitä. Kiitos Pötterin, hauska nähdä teidät. Investoinnit kehityshankkeet todellakin. Meillä, me tarvitsemme investointeja, meillä ei ole rahaa. Parlamentti hyväksyi rohkaisevan investointilain. Ja nyt meillä on tulossa Ranskasta, Kiinasta. Kiinahan on noin ensimmäistä joukossa aina. Turkki, belgialaisia, saksalaisia yrityksiäkin on tullut – varsinkin öljyalalla. Kuten täällä esitettiin, tarvitaan paremminkin ei kymmeniä, vaan parisata miljardia. Kyllä he ovat tulossa, koska kaikki öljyä tarvitsevat. Relation with Saudi Arabia. Suhteet Saudi-Arabiaan, Syyriaan, siinä täytyy olla diplomaattisempi, en ihan niin suurapuheinen. Kuten totesin, emme ole ihan hyvissä välein naapurittamme kanssa aina. Joskus heitä on syytetty, että annetaan terroristien tulevan maahan, mutta niin se vain on, että ole siihen tyytyväisiä. Tässä on paljon alueellista puuttumista naapureiden suunnalta varsinkin. Monet naapurit eivät oikein ole tyytyväisiä siihen, että demokratia on tulossa alueelle. Irakista saattaisi kehkeytyä suuri öljyntuottaja, sekään ei heitä ilostuttaisi, se on tärkein syy. Mutta siellä on noin 30 miljoonaa ihmistä. Ja sitten tästä päästäänkin kulttuuriin, muinaismuistoihin. Koko ihmiskunta on menettänyt ne. Viime kesänä olin Bagdadissa Belgian ulkoisäministeri vierailun yhteydessä. Hän halusi nähdä museoita ja menin sinne. Ja siellä tunsin jo hiukkasen paremmin siellä. Siellä oli löytöjä. Yhdysvalloista oli tullut, naapurivaltioista – mutta se oli vain puolet sitä, mitä menetettiin. Mutta se, mikä minulle oli ilo, oli, että uusia löytöjä. Irakissa, kun kaivaa vain maata, enkä iloita, niin aina jotain löytyy. Nyt lohtu sekin on. Parempi kuin ei mitään, kiitoksia. Thank you very much. Kovasti kiitoksia. Toivottavasti tämä keskustelu on vastannut joihinkin kysymyksiimme. Nyt haluaisin kiittää kovasti. Me jatkamme edistysedustaja Torven Bryllen kanssa. Okay. Don't go away. Älkää lähtekö minnekään. Faithful. Okei, okay, then. No niin sitten. Well, thank you. No niin, kiitoksia erityisedustaja tänne tulosta. Me nyt siis keskustelemme meille tärkeästä asiasta. Sudanin vaalit. Muistan, että, meillä oli Etelä-Afrikan presidentti Mbeki. Keskustelimme paljon ongelmista, jotka silloin tuleviin vaaleihin itsemääräämisestäkin on kansanäänestys tulossa Etelä-Sudanissa tammikuussa. Täällä on läsnä myös, tai he se myöhemmin, pari kollegaamme Veronik de Keiser Rova Komes, jotka olivat siellä. Ja sitten edistysservot, olkaa hyvä. Uh, Mr. President, thank you very much, and thank you very much to, to all of you for opportunity to uh, Kiitoksia kovasti Sudan and not least about the tilaisuudesta tulla puhumaan Sudanissa, Sudanin tilanteen tästä. Nyt ollaan tulossa ratkaisevien hetkiin sen historian aikana. Meillä on varmasti tilaisuus kuulla myös Euroopan tarkkailuvaltuuskunnan johtajan näkemyksiä. En mene nyt yksityiskohtiin vaalien osalta, vain sanoisin, että vaalit järjestettiin On uusi hallitus sen jälkeen. Paljon samoja henkilöitä kuitenkin. Mutta mitä minä nyt aion täällä käsitellä, niin siellä on kuitenkin hyvät työsuhteet kattavan rauhansopimuksen osalta kahden ryhmittymän välillä. Useimmat tuntevat tämän kokonaisvaltaisen rauhansopimus, siitä sovittiin 2005 kahden vuosikymmenen sisällissodan jälkeen. Nyt ollaan sen loppuvaiheessa, joka on ratkaiseva vaihe. Presidentti totesi aivan oikein, että tam, puheenjohtaja totesi äsken, että tammikuussa ja tulee kansan äänestys Etelä-Sudanissa. Etelä-Sudanin niin väki päättää, haluavatko olla yhdistyneessä Sudanissa vai irtaantua omaksi valtiokseen. Toisin sanoen, maan historiassa on tulossa tärkeitä aikoja. Se on tärkeää alueellekin, koska Sudan on suurimpia maita tuolla alueella. Se rajoittuu maihin, jotka ovat monet niistäkin epävakaita. Muullekin Afrikalle Sudanin tulevaisuus on tärkeällä siellä poliittisesti. Kattavan rauhansopimuksen lopusattaminen sisältää myös tammikuisen kansanäänestyksen, eli se on rauhansopimuksessa mukana. Sopimuksen solmivat kaksi pääpuoluetta ja kansainvälinen yhteisö sen hyväksyi. Sopimuksessa on myös muitakin osioita, jotka vielä täytyy täytäntöön panna. Keskeisessä asemassa on rajanveto etelän ja pohjoisen välillä – Totta kai se on keskeisessä asemassa, kun ajatellaan, että jos Etelä-Sudan on äänestämässä itsenäisyys, itsenäisyydestään. Siellä on myös avoimia kysymyksiä, jotka liittyvät niin kutsuttuun kolmeen siirtymäkauden alueeseen. Se on alue, jossa saatiin päätös sovittelusta, kysymysten ratkaisusta – Siinä sovitaan niistä, mutta siellä on paljon osioita vielä tässä päätöksessä, jotka on täytäntöön pantavaa. Totta kai on erittäin tärkeää, että kansanäänestys järjestetään ja järjestetään tavalla niin, että tuloksia voidaan pitää uskottavina. Valmistelut ovat perusteelliset, se edellyttää, että puolueetkin ymmärtävät tämän tarpeen saada aikaan avoimuutta, antaa ihmisille mahdollisuus keskustella asioista. Varmasti sitten tehdä johtopäätöksiä, arvioita, saada kokemuksiakin vaalitarkkailutehtävästä. Niitä voidaan myöntäisessä hengessä käyttää, kun ollaan valmistelemassa kansanäänestystä. Meidän täytyy nyt myös kiinnittää huomiota siihen, mitä sudannolaiset ovat kutsuneet kansanäänestyksen jälkeisen tilanteeseen ja asioihin. Eli kahden puolen kesken on sovittava niistä, että saadaan rauhanomainen, vakaa ja rinnakkaiselo eteläsuranlaisten äänestystuloksen pohjalta. Tähän liittyvät kysymykset turvallisuudesta, kansalaisuudesta, rahoituksesta – luonnonvaroista, myös kansainvälisistä sopimuksista. Onneksi kahden puolueen kesken saatiin aikaan sopimus Etiopiassa Mikelessä. Nämä yhteisymmärrysopimus laadittiin näiden kesken ja siinä määrätään selkeästi, että puolueiden täytyy ottaa tämän omaksi asiakseen. Saattaa olla, että se edellyttää kuitenkin neuvotteluapua. Afrikan unioni on laatinut, perustanutkin komitean ex-presidentti Mki on sitä vetämässä, että tapasin aikaisemmin. Kansainvälinen yhteisökin ehkä saa pyynnön auttaa neuvotteluissa. Totta kai tällä on tärkeä asema myös rauhanomaisen suhteiden säilyttämisessä kahden puolueen kesken. Etelän tilanne on usein ollut sellainen aihe, joka on aiheuttanut huolta. Viime vuonna oli paljon uhreja välienselvittelyiden vuoksi ja ylipäätään konfliktuaalisen tilanteen vuoksi, varsinkin Darfurissa. Alueella on paljon pieniä armeijoita. Jotkut alueet ovat menettäneet vakautensa, on pulaa elintarvikkeista. Kaikki tämä luo hyvin kriittisen kokteilin. Ei tietenkään voida pitää itsestään selvänä tilannetta, että etelä tästä selviytyisi yksin, vaan sekin tarvitsee tukea kansainväliseltä yhteisöltä. Se vaatii myös pohjoisen kanssa vakaat tasapainoiset suhteet. Darfurin tilanne on edelleen aiheuttanut huolta. Turvallisuustilanne on huonontunut viimeisen puolen vuoden aikana. Rauhanturvajia vastaan on tehty iskuja. Siellä on YK ja EUn enumit mukana. Siellä on myös humanitaarista toimintaa estetty. On estetty pääsy monille alueille. Siellä on ollut yhteenottoja hallituksen ja asiasta liikkeiden välillä – Valitettavasti on myös ollut sellaisia tapahtumia, jotka ovat suoraan vaikuttaneet humanitaarisen henkilöiden ja työntekijöiden toimintaan. Siellä on edelleen kolme panttivankeina. En edes tiedä, mistä voimista on kyse, mutta tälläkin on hyvin kielteinen vaikutus humanitaaristen järjestöjen toimintakykyyn. Olin hiljattain Niellä kaupungissa, Darfurissa. Ja voin todellakin vahvistaa, että ilmapiiri ei ollut millään lailla rohkaiseva. Siellä on paljon alueita, joissa humanitaarinen toiminta ei ole mahdollista. Siis toiminta estetään pääsemästä kaupunkialueiden lähettyville, eikä varsinkaan päästä maaseutualueille. Ja tietenkään sotilaallisen keinon ei voida ratkaisua löytää, kuten aiemmin todettu, vaan tarvitaan poliittinen ratkaisu. EU ja YK ovat tässä olleet mukana Katarin hallituksen tuella. UNAMIT myös on pyrkinyt mobilisoimaan kansalaisyhteiskuntaa ja silloinkin kun siellä kävin, niin haluttiin, että siellä avattaisiin kansalaisyhteiskuntafoorum – se on osa prosessia ja näin kansan ääni tulisi kuuluville siinä, kun mietitään poliittista sopimusta ja sen aikaansaamista. Mutta tiedämme, että jotkut aseistautuneet liikkeet ovat estäneet toiminnan ja ovat jopa kieltäytyneet osallistumaan poliittisiin keskusteluihin. Tilanne on mutkikas. Turvallisuushuoli on suuri. Rankaisemattomuus niin ikään on päivittäistä. Sekä hallitus että UNAMID tarvitsevat tukea, että voidaan puuttua näihin asioihin. Mielestäni tämä osoittaa, miten vakava tilanne on. Eilen muistaakseni kansainvälinen rikostuomioistuin totesi, että jälleen avataan jälleen uusi juttu presidenttiä vastaan niiden lisäksi, mitä nyt on jo avattu. Darfuri ei saa siis unohtaa näköpiiristämme jatkossakaan. Kun ajatellaan pohjoisen ja etelän suhteita, niin tulevan puolen aikana se on keskeisessä asemassa. Totta kai on huolia tilanteesta Sudanissa muutenkin. Se on niin tärkeä maa niin monella tapaa. E Afrikan unionin osallistuminen on hyvin rohkaisevaa. Se on halukas toimimaan siellä luomaan olosuhteet rauhanomaiselle rinnakkainelolle etelän ja pohjoisen välille riippuen kansanäytöksen tuloksista. Mielestäni on tunnustettu, että eteläsunanilaisilla täytyy olla mahdollisuus käyttää tätä oikeuttaan. Se on kirjattu rauhansopimukseenkin. Ne voivat äänestää miten haluavat, joko pysyä Sudanissa tai mennä omille teilleen. Kuitenkin tarvitaan ne edellytykset rauhanomaisella rinnakkain elolle. Oli palopputulos mikään tahansa, ei saa myöskään unohtaa sitä, että eri kansainväliset toimijat pyrkisivät mahdollisimman pitkälle toimimaan johdonmukaisesti Sudanin kohdalla. Siksi viittaisinkin siihen, että meillä on neuvontavi forum. Siellä on tärkeitä toimijoita kansallisesta yhteisöstä. Mielestäni tämäkin edistää johdonmukaista tuloksellista lähestymistapaa tähän tilanteeseen Sudanissa puheenjohtaja. Enköhän voi jättää tähän ja voimme jatkaa keskustelulla. Kiitoksia kovasti. Ja nyt kollegamme Veronique de Kezer on meidän tärkein tarkkailijamme ollut. Olkaa hyvä. trouvais plus, il fallait pousser. Merci, Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. E, rakas Torben, on oikein mukavaa saada sinut tänne, tänne e, joukkoomme. En aio nyt tätä e, Sudanin missiota mitenkään käydä läpi, mutta minä ajattelin, ajattelin antaa synteesin tästä loppuraportista ja puhua sitten tuli, tulevaisuudesta. Minä olin noin pari viikkoa sitten Sudanissa ja raportoimassa näitä, näistä vaaleista pohjoisessa. Ja sitten minä menin eteläosiin, maan eteläosiin, jossa siellä sain myöskin tietää, eh, minkälainen raportin lopputulos oli. Ja tarkoitukseni oli, oli verrata Norjaa ja, eh, anteeksi, pohjoisosaa ja ja eteläosaa tässä kansanäänestyksen asiassa. Vaaleja pidettiin etelässä, erityisesti ehkä myös pohjoisessa tällaisena myönnytyksenä tälle Conference Peace Agreementille. Ja 2007 pohjoisen ja etelän välinen eh, sota ja sen kaiken tämän kehityksen loppuseurauksena oli kansanäänestys, jonka piti olla tammikuussa. No, vaalit pidettiin pohjoisessa, pohjoisessa, mutta etelässä oli vähän erikoinen tilanne. presidentti al-Bashirin siis me, nämä henkilöt erosivat ja sitten oppositio boikotoi ja pohjoisessa kuitenkin oli presidentin vaalit. Vähän liioitellen voisin sanoa, että siellähän oli vain yksi ehdokas ja Bashir sitten voitti. Äh, valittiin kaikenlaisia muitakin kuvernöörejä ja parlamentaarikkoja. Mutta joka tapauksessa presidentin vaalit olivat nimenomaan täällä pohjoisessa etelässä. Sitten keskityttiin kansanäänestykseen. SPLM, tällainen vähemmistöpuolue, Salva Kiip puheenjohtajana ja ja etelän kuvernööri myöskin. Salva Kiir kuitenkin voitti vaalit etelässä sellaisella tuloksella, joka oli todellakin huomattava. Yli 92 prosenttia äänistä hänelle tuli. Alba bashirilla oli 62,8 prosenttia äänistä. Hyvin merkittävät äänisaalit molemmilla sitten vaalitarkkailijan tehtävä oli katsoa, olivatko nämä uskottavia nämä tulokset. Pitää erottaa kaksi eri vaihetta tässä vaali, vaaliasiassa. Mitä oli ennen vaaleja ja vaalipäivänä? Ja siitä kohdasta voidaan sanoa, että pohjoisessa enemmänkin kuin etelässä kaikki sujui suurin piirtein oikein No jotkut sanoisivat, että petoksia oli ja noin, mutta ei nyt ehkä ihan kansainvälisten standardien mukaan menty. Ehkä joissakin, jossakin määrin oli enemmän petoksia kuin mitä meille näkyykään aina. Mutta se ainakin mitä me vaalipäivänä näimme oli sellaista, että ponnisteluja oli kovaksi, kovasti tehty. Toinen osa sitten näistä vaaleista, se kun vaalilukalit suljettiin, suljettiin ja äänet laskettiin, niin se oli aivan sekavaa. se oli hyvin vaikea tällä järjestää. Siellä oli 12 miljoonaa ääntä ja hyvin suuria äänilippujen kuljetusvaikeuksia oli. Vaalilautakunnalla oli monenlaisia vaikeuksia. Ja miten sitten tietokoneeseen tämä tulos oli vietävissä. Se oli kansainvälisen avun turvin rakennettu järjestelmä ja piti katsoa tuloksia, että missä vaalit piirissä oli mitäkin ääniä, sadan prosentin tasoisia, oli ääniä, jotka oli jotka oli revitty, jotka kuitenkin piti laskea ja näin edelleen. Ja kaikki piti tarkastaa tieto, tietojärjestelmällä. No eräiden ponnistusten jälkeen sanottiin, että ihan vaalilautakunta sanoi, että ei se onnistu Eli ne laskettiin ja silloin siinä ei ollut tarkkailua paikalla. Joten tässä vaiheessa ei sitten minkäänlaista valvontaa ollutkaan. Meidän piti sitten todeta pari viikkoa sitten, että tulokset julistettiin alle 50 prosentin äänten määrän perusteella. aivan hyvin olisi nämä tulokset on voitu keksiä, ei ne välttämättä ollut oikeita tuloksia, mitä tahansa on voinut siellä tapahtua, eikä mitenkään voitu, voitu sitä tarkentaa ja tarkistaa. Kun me katsomme tätä boikottia eräiden puolueiden taholta, voi olla, että toiset henkilöt olisivat voittaneet – No mutta kuitenkin, kuitenkin vaalit otetaan sellaisina kuin ne ovat. Ja tämä on viimeinen askel nyt tällä tiellä, missä kansanäänestyksen puitteissa Sudan on nyt menossa. Niin tätä voidaan katsoa demokratia pyrkimyksenä, ja tätä voidaan pitää äänestyksenä, jossa ei ollut kovin suuria pelissä. Ja sama voi käydä tammikuun kansanäänestyksen kanssa. Etelässä oli väkivaltaisuuksia, eli aseita ja kuvernöörin paikat, niistä oli kova taisto etelässä. Oli myöskin sitten pohjoisessa tiettyjä puolueita, jotka halusivat vaikuttaa etelään asioihin. Mutta kuitenkin tällaisia väkivallan tekoja, miliisit ja armeija, jotka olivat niihin syyllisiä vaalipaikoilla, vaalihuoneistoissa. Ja jos tällaista Eh, jos tällaista sitten on kansanäänestyksen yhteydessä, niin tilanne on vähän erilainen. Jos pitää nyt jotakin oppia näistä asioista, sanoi presidentti Salva Kirille, että jos me nyt keskustelemme näiden tästä tuloksen uskottavuudesta kansanäänestyksessä – täytyyhän näitä joukkoja nyt pystyä hallitsemaan ja niistä täytyy saada aseet pois niin pitkälle kuin mahdollista. Kuitenkin me tarvitsemme kansainvälisen yhteisön tukea ja YK on tukea varsin erityisesti siksi juuri, että kansanäänestys menisi parhaissa mahdollisissa olosuhteissa toteut- tai toteutuisi. Sitten rekisteröitymiskysymys. Me olemme löytäneet hyvin paljon virheitä näissä rekisteröintiasioissa. Emme ole paikalla, mutta seuraukset kyllä näemme. Ainakin 10 prosenttia äänioikeutetuista puuttui näiltä listoilla. Ja äänestyshuoneistossa monet eivät löytäneet omaa nimeänsä näistä listoista seinällä ja he lähtivät sitten muualle poistuivat. Väitetään, että on myöskin vääriä rekisteröitymisiä. Sitä ei voida mitenkään todistaa. Jotkut tulivat sinne rekisteröivät sataa henkilöä, jotka eivät kuitenkaan olleet siis paikalla ollenkaan tulossakaan äänestämässä. Ja jos, jos tällaista tosiaan tapahtuu, niin meidän täytyy miettiä, jos me menemme tarkkailemaan kansanäänestystä ja meillä ei ole mahdollisuutta tätä rekisteröintivaihetta tarkastaa, niin, niin tilanne on vaikea. Täytyy 60 prosenttia rekisteröidyistä eh, täytyy tosiaankin tulla äänestämään. Ja jos halutaan sabotoida kansanäänestystä, niin voidaan käyttää tällaisia vale Eh, valeäänestäjiä. Ja tietenkin käy niin, eh, siis niin, että silloin osallistujalle tarpeeksi ja sitten tulosta ei hyväksytä, kun tämä eh, prosentti jää liian alhaiseksi. Joitakin esimerkkejä voisin tietenkin ottaa esille. Etelä tietenkin haluaa, että tämä kansanäänestys toteutetaan. Ei kuitenkaan kaikki eivät ole sitä mieltä. Ja sitten kun tätä uskottavuutta ajatellaan ja haastetaan se, niin hyvin ankaraa on tämä kansanäänestyksen, kansanäänestykseen liittyvät nämä olosuhteet. Pitää myöskin vakuuttaa YK kautta, mutta myöskin vaalitarkkailumissiot, niiden täytyy olla sellaisia, että Eh, voidaan varmistaa asioiden sujuvuus. Sitten eräs asia, eh, jota en ole vielä ottanut valiokunnassa esiin, mutta mikä on kuitenkin tärkeä. Tätäkö vaalitarkkailumissioita ylipäänsä eh, tehdä? Meillä on menettely tavat kirjattuna, joiden mukaan ei saada puuttua. Hyvin tiukat säännöt kuitenkin ovat. Esimerkiksi tämä rekisteröityminen viime vaaleissa oli sellaista, että ihmiset ilmoittivat rekisteröitymisprosessissa olevan puutteita. No jos, jos me olemme siis, jos meidät kutsutaan seuraavalle missiolle, niin meidän täytyy katsoa koko prosessia, joka nyt on etabloitumassa. Kuten sanoin Pivalkille äsken, me jos ollaan tuomareina, niin sehän on vähän sama kuin matsin jälkeen tuomari vasta sitten jälkipä, jälkeenpäin mm, päättää, kuinka siinä kävi. Meillä on vähän sama asia. Me emme voi pelin aikana mitään tarkistuksia tehdä. Tässä nyt on tärkeät asiat kysymyksessä ja monet vä- ja väkivallan teot aiheuttavat monenlaisia puutteita. Miten voitaisiin tulla hienotunteisesti väliin? Luultavasti ei voida mitenkään avoimesti tulla, mutta miten me voisimme tulla väliin jo siinä vaiheessa, ettei, ettei sitten vasta loppuvaiheessa katsota tulosta, tulosta ja sitten meille voitaisiin sanoa, että miksi te mitään tehneet matkan varrella. Sudanin tulevaisuus, niin tästä teknisestä mission puolesta huolimatta, niin minä sanoisin, että Kyllä tämä raportti tästä oli hyvin vaikeasti eh, nieltävä sudanilaisille, eh, mikä presidentinvaali alle 50 prosentin osallistumisella ole. Mutta kuitenkin poliittinen kypsyys on kyseessä. Eh, täällä oli tällainen komitea, joka ei sama komitea tule ensi kerralla olemaan, mutta hallitus on sanonut, että meidän täytyy nyt oppia tästä menneestä tilanteesta, jottei vastaavaa enää tapahtuisi. Ja se on hyvin myönteinen viesti. Voidaan sanoa, että tämä oli vain harjoitus ja ensi kerralla selvitään paremmin. Siis 12 000 tonnia äänestyslippuja oli. Se oli todella vaikeaa No, tällainen vähän myönteisempi viesti. No, eh. no kiitoksia kovasti. Nyt Anna Komes puhuu. Hän oli meidän parlamentaarisen tarkkailuvaliokunnan valtakunnan puheenjohtajana, koska täällä on viisi muutakin vielä. Ja sitten vastauksiakin halutaan. Ja sitten laatikoissa olet ihmiset lähtevät puoli seitsemältä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tuen täysin sitä, mitä Veronique sanoi, ja näitä varoituksia ennen kaikkea kansanäänestyksestä tästä tarpeesta toimia oikeaan aikaan. Ja ehkäpä meidän suuntaviivoissamme pitäisi olla myös tila sille, että vihelletään oikeaan ajankohtaan eikä odoteta loppuun asti. Jos otamme nimenomaan ihmisoikeudet vakavasti, ihmisoikeustekijät, joihin tietysti vaalitkin kuuluvat, joita vaaliinkin on noudatettava, jos niiden on määrä olla uskottavat. Minä olin yksi niistä, jotka epäilivät, onko tämä Sudanin eh, pitkän aikavälin missio ja lyhytkään – lyhyen aikavälinkään oikeutettu ja muutin näkemystäni käytyäni siellä, koska oli todella hyödyllistä saada parempi käsitys siitä, mitä Sudanissa tapahtuu. Valmistautua tulevaan myös kansanäänestyksen jälkeen. Haluaisin todeta, että se, mitä meidän on opittava, on kansanäänestystä varten. Veronik juuri erittäin hyvin asiaa kuvasi meillä on melkoinen riski. Joko joudutaan uuteen diktatuuriin tai uuteen epäonnistuneeseen valtioon, emmekä halua kumpaakaan. Tämä edellyttää paljon ennen kaikkea EUn puolelta, ei pelkästään vaalien valmistelussa. Luonnollisesti vaalien valmistelu on oleellinen osa tätä prosessia, mutta myös pohjoisessa. Me emme voi ylenkatsoa Sudanin demokraattista muutosta. Uskon, että nimenomaan pohjoisessa ihmiset antoivat meille tämän viestin, että he ovat kiinnostuneita muutoksesta. Mikään ei minusta ollut voimakkaammin ilmenevä kuin tämä kontrasti siinä, mitä presidentti Bashir sanoi vain muutamaa päivää ennen vaaleja, uhkasi, että leikkaa meidän sormemme ja kielemme poikki, koska oli esitetty lausunto, jossa vihjattiin, että vaaleja ehkä lykättäisiin. Ja kaiken tämän vastakohtaisuus siihen, miten sudanilaiset ottivat meidät vastaan. Monet heistä sanoivat, miten he vihasivat tällaisia lausuntoja, joita presidentti Bashir oli antanut myös heidän suhtautumisensa, miten he ottivat meidät vastaan. Täytyy arvostaa näitä pohjoisen ihmisiä. Kuten Veronik sanoi, näissä viidessä päivässä saatoimme jo nähdä, että vaalien suhteen on vielä monia puutteita, mutta ei ole kyse pelkästään tästä vallassa olevasta puolueesta. Kaikki muutkin tuntuivat olevan sitä mieltä, että on ihan normaalia, että vallassa oleva puolue saa täyden tiedon siitä, ketkä kaikki ovat jo äänestäneet ja ketkä eivät vielä ole äänestäneet puolivälissä vaaleja siis, ja mennä sitten eh, näiden äänestämättömien kotiin ja haalia heidät äänestämään. Eli on tietysti kovin paljon vielä muutettava, mutta ainakin tätä työstetään. Eikä myöskään pidä ylen katsoa Darfurin tilannetta – tuen täysin sitä päätöstä, jonka Veronik teki. Minusta se oli viisas, enkä usko, että sitä oikein ymmärrettiin komissiossa tuossa vaiheessa, eikä myöskään korkea edustaja Ashton oikein ymmärtänyt, miksi Veronique päätti vetää tarkkailijat pois Darfurista. Darfurista. Ei siellä ollut sellaisia olosuhteita, joissa olisi voitu tarkkailla tai pitää edes vaaleja, mukaan lukien kaikki rekisteröintiongelmat, jotka olivat siellä vielä hankalammat. Monet ihmiset olivat leireissä ja niin edelleen. Ja vielä lopuksi ei tule unohtaa sitä, että Darfur ja mitä sen jälkeen Darfurin tilanteelle tapahtui, voidaan sanoa, että se huononi aika paljon. Ainakin minun tiedon lähteitteni mukaan rauhanneuvottelut eivät johda mihinkään. Ja kehitys meni huonompaan suuntaan, koska merkittävä Bashirin kilpailija Turani eh, pidätettiin. Nyt hänet on jälleen vapautettu, mutta myös meidän Saharov-palkinnon saajamme itse ei saanut osallistua Kampalan konferenssiin. Hänen passinsa on kuulemma nyt palautettu. Voin ilolla kertoa, että se on hänelle juuri palautettu, joten meidän on ehdottomasti pysyttävä siellä paikalla. Emme saa jäädä jälkeen näistä kansanäänestyksen valmistelusta. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich Kiitoksia puheenjohtaja. Olen hyvin iloinen siitä, että äh, suurella erityisedustaja Brylle on päässyt tänne valiokuntaan näin pian. Toukokuun lopussahan me tapasimme Khartoumissa, enkä ole niin suuri asiantuntija kuin Veronique de Kaiser tai Anna Gomes, kun olin Kartumissa, opin jonkin verran tästä tilanteesta ja haluaisin kiittää teitä, erityisedustaja Torben Brylle, teidän tuestanne ja siitä, mitä silloin sanoitte minulle ja mukana olleille muille henkilöille. Minulla on pari konkreettista kysymystä. Mitenkä minä tämän nyt ilmaisisin? Olin aika huolissani siitä, että te puhuitte jälleen kuinka edelleenkään ei ole voitu rajata sitä aluetta, jolla äänestetään sama ongelma kuin oli toukokuussa meidän käydessämme. Vaalitarkkailu on tietysti tärkeä, mutta aivan yhtä oleellista on se, että saadaan vaalialue rajattua. Onko siinä edistytty? Millä metodilla edetään? Te puhuitte osallisista eli YK, Yhdysvallat, Kiina, ovatko nämä toimijat ainakin etenemässä samaan suuntaan kuin te haluatte, koska tämä rajaus on määrä tehdä, sillä vaaleihin lähteminen, kansanäänestyksen toteuttaminen ilman tällaista rajaamista on mielestäni äärimmäisen vaarallista. Thank you very much. Kiitoksia. Herra Tanak. Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä Anna Komisin kanssa että ajattelin alun perin, oliko järkevä lähettää tällaista vaalitarkkaan ryhmään, koska siellä on yksi ehdokas syyllistynyt, ainakin syytetty sotarikoksista, ja nyt kuulimme, että kansallisessa syyttäjä syyttää häntä myös kansanmurhasta. Siksi minun mielestäni aika omituinen näkemys, mutta tässä hyvänä puolena on se, että tämä on ollut nyt lähtölaukaus etelän vielä tärkeämmällä äänestyksellä. Huomenna aion launasta herra Peikonen kanssa. Hän on eteläministereitä. On tärkeää, että meillä on suhteet parlamentin kanssa etelään niin, että näkevät, että heillä on ystäviä edustajien keskuudessa. Kysymykseni edustajalle on seuraava. Kun ajatellaan, että nyt tilanne on kiristynyt etelän pohjoisen kesken, niin päätyykö se tavallaan ensimmäiseksi tällaiseksi valtakirjasodaksi, kun ajatellaan joidenkin tahojen läheisyyttä Bashirin hallintoon. Amerikkalaiset perinteisesti on tunteneet, että siellä on edunvaltoryhmiä kongressissa, niin onko siellä epäilyjä etelän itsenäisyydestä amerikkalaiset, kiinalaiset ehkä ovat puuttumassa myös siihen sen jälkeen, että etelässä on itsenäisyysliikehdintää. Aikooko Kiina ryhtyä tukemaan pohjoisen otetta etelään? Sitten sivukysymyksenä viime viikolla meillä Sovalin irtonalueella vaalit. Eritrea pari vuotta sitten oltiin myös samassa tilanteessa ja sitten etelä ehkä tunnustetaan, jos vaalit onnistuvat ja enemmistö sen takana, niin mikä sitten estää jäsenvaltioita uudelleen tunnustamasta, koska sehän on aikaisemmin ollut myös valtio, niin että myös sovalimaa tunnustetaan. Kiitos Tannok. Rova Lösing. Ja, vielen Dank. Ähm, die Diskussion um Kiitoksia. Keskustelu tulevaisuudesta on ollut, on vähän muuttunut tässä viime aikoina. Afrikan unionin eh, johto, jonka kanssa me voimme, keskustelimme, on, eh, on tämän konfederaation tuonut mukaan tähän keskusteluun ja hyvin selkeästi on, on puhuttu SPLn puolelta. Molemmat maan osat ovat hyvin erilaisia. Siis pohjoinen näyttää hyvin huonolta, maatalouden mahdollisuudet siellä ovat hyvin huonot ja toisaalta sitten e, öljyesiintymät ovat keskittyneet e, etelään 5 miljardia barrelia, eli Afrikan viidenneksi suurin esiintyminen esiintymä on siellä Etelä, Etelä-Sudanissa. Siksi minä kysynkin, eli miten tämä jatko ja tämä maan jako, niin eihän se ollut välttämättä mikään perinne ja optiot olivat toisella puolella. Meidän täytyy myöskin sanoa näin, että SPLM puolesta on puututtu opposition edustajiin ja vielä sillä tavalla, että pohjoisen ja etelän ihmisoikeudet, ihmisoikeusloukkaukset eivät ole samanlaisia. ja tämä viittaa jakoon. Siksi minä kysynkin, miten te arvioitte tilannetta, onko tällainen konfederaatio edessä mahdollinen enää, ja onko sellaisia ponnistuksia olemassa, jotka tähän suuntaan veisivät. Ja miten täytäntöön pano, eh, miten etelän, eteläosan hallituksen eh, pur- asia on. Human Rights Watch on antanut omat näkemyksensä siitä, miten oppositio on kohdeltu. Ja eurooppalaiset eh, mukana olevat maat tuntuvat, tuntuu siltä, että SPLA tukee sotilaita. Mitä te sanotte tästä? Ja miten voitaisiin tätä SPLAta painostaa niin, että ihmisoikeuksia kunnioitettaisiin? Thank you very much. No kiitoksia kovasti, herra Ankurakis. And we have a time chrono. Ja aika mitataan tuolla. Domnule președinte, θα συνεχίσω στα ελληνικά. Kiitoksia kovasti ja nyt jatkan kreikaksi. Olen ymmärtänyt niin, että mitä nyt ymmärsin tulkkauksesta, olipa kansanet tulos mikä tahansa, niin tärkeää on se, mitä tapahtui sen jälkeen. Hän viittasi jälkeiseen tilanteeseen ja viittasi ongelmiin, että syntyy kaksi itsenäistä valtiota. Siis tota, me pidämme tätä itsestään selvänä jo, että kansanäänestys on itsenäisyyden puolesta. Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Sitten toinen kysymykseni. Sudanissa äsken järjestetyt vaalit ja sen, niiden suhteet suhde kansanäänestykseen – mikä oli näiden asema tätä pohjois ja toisaalta etelässä. Tässä olisi samaa mieltä herra Löö, Rova Löysikin kanssa. En pidä itsenäisyyden julistamista ehdottomana kysymyksenä, mitä olen ymmärtänyt, niin tässä on kyse myös öljystä, koska se on maan eteläosissa. Siksi kuten tiedämme, öljyn kanssa tapahtuu paljon asioita näinä päivinä. Haluaisin tietää seuraavan. Jos kansanäänestys järjestetään, kuka sen järjestää sitten? Mikä taho on sitä järjestämässä sudanilaisten puolelta? Ei kansainvälinen yhteisö tai YK tai Afrikan unionikaan. Lopuksi, kun täällä mainittiin myös välittäjä, niin olisi hyvä olla varovainen näissä asioissa. Jos me aiomme jotenkin puuttua vaaleihin, kuten täällä sanottiin, ja kantaa vastuuta Euroopan unionina, niin mitä sitten tapahtuu tällaisen välitulon jälkeen? On erittäin tärkeää, että me pidämme erossa tarkkailijan ja välintulijan roolin. Herra Vaijen. Thank you, Chen. Kiitoksia puheenjohtaja. Erityisedustaja Brille en nyt lankea houkutukseen yhtyä niihin kollegoihin, jotka puhuivat eteläosasta ja etelän ongelmista. Haluaisin jonkin verran keskittyä Darfuriin ja Dohan neuvotteluihin ja kysyä teiltä, mikä on teidän arvionne Dohan neuvotteluista? Ovatko nämä neuvottelut nyt kuolleet? koska aivan äskettäin meillä oli täällä parlamentissa San Suleman Samus, varmasti tunnette hänet, ja hän valitti sitä, että Dohassa oli ongelma koko neuvottelujen asetelmassa, koska oli niin kutsuttuja kansalaisjärjestöjä paikalla, jotka oli itse asiassa luotu keinotekoisesti, jotta saatiin tietyt rivit aikaiseksi. Ja huomio olisi pitänyt mennä niihin järjestöihin, jotka todella edustavat kansalaisia. Joten haluaisin kysyä teiltä Dohasta ja Darfurista, onko minkäänlaista liikettä, koska jos Etelä-Sudan on se, jossa taistellaan öljystä, niin Darfur on se, jossa taistellaan vedestä. Ja tapahtumat Jabar Marassa viime viikkojen aikana viittaavat siihen, että, kansan, että sisällissota ja kansanmurha pahenevat entisestään vesitaistelun vuoksi. Kiitoksia. Lähettiläs, olkaa hyvä. Täällä oli myös kysymyksiä, jotka liittyvät vaalitarkkailun sen jälkeen pyydän, että Veronik vielä vastaa myös. Your comments and, and, uh... Kiitoksia kommenteista, kysymyksistä. Aluksi haluaisin ottaa esillä Pötteringin esille ottaman kysymyksen. Kyllä olen sitä mieltä, että rajaveto on tärkeää. Minulla oli tila, minulla on ollut tilaisuus keskustella tilanteesta Sudanissa päivittäin äh, ministeri Pakanen Munin kanssa. Hän on rauhasta vastaava ja rauhansopimuksen täytäntöönpanosta vastaava ministeri Etelässä ja tärkeä tekijä politiikassa muutenkin. Totta kai hänkin vahvisti sen, että se on tärkeällä sijalla. Toivottavasti kaikki tämän ymmärtävät. Kun nyt ei tiedetä edes tarkkaan, missä raja menee, niin jo se luo vaikean tilanteen. Nyt kyse on siitä, että he ovat sopineet 80 prosenttisesti rajasta mutta vielä on jälleen 20 kiistanalaista prosenttia. Siellä on komitea perustettu asian käsittelemiseksi. Tiedän, että SPLA on vaat, halunnut teknistä tukea kansainväliseltä yhteisöltä. Hyvä pitää silmällä tätä tilannetta ja katsoa, miten on mahdollista ja soveliasta antaa kansainvälistä tukea kansainvälisistä sidosryhmistä sitten, ainakin tärkeimmistä, niiden arvioinnista ja mukanaolosta Sudanissa. Mielestäni tässä ollaan nyt lähentymässä näkökannoissa. Yleisesti on tunnustettu, että nyt ollaan tulossa kohti tärkeitä vaiheita juuri ennen kansanäänestystä. On syntymässä uudenlainen tilanne Sudanissa, riippumatta siitä, mitä etelälle tapahtuu. Me tarvitaan järjestelyt, tarvitsemme järjestelyt raun, raunomaisen rannekrenkan rinnakkain elolle, että päästään eroon eri mielisyyksistä, ettei kaikki häviä, vaan että kaikki voittavat. Siksi todellakin uskon, ja olen näin ymmärtänyt, että myös näissä neuvontavissa elimissä – kokouksissa ei välttämättä tilannetta nähdä samassa valossa kautta linjan. Lähentymistä kuitenkin on kansainvälisten toimijoiden keskuudessa. Yhteinen käsitys tarpeesta saada rauhaa aikaan. En usko, että tulee mitään valtakirjasotaa merkittävien valtojen välillä Sudanessa – nyt vain tarvitaan vakautta ja rauhaa Sudanissa. Siellä totta kai erilaisia etunäkökohtia on esillä, mutta kun ajatellaan tilanne monimutkikkuutta ja mitä se edellyttää diplomaattisesti ja poliittisesti. Täällä puhuttiin myös Mbekin paneelin nimittämisestä Afrikan unionin voimin ja sen roolista. Heitä pidetään nyt sovittelijoina. Molemmat puolueet ovat nimittäneet tämän osana rauhansopimusta, osana neuvotteluita. On malleja monenlaisia, ajatuksia on esitelty monenlaisia siitä, miten rauhanomainen rinnakkaiselo voisi jatkossa toteutua. Nyt tässä olennaista on se, että mitä useimmiten Afrikassa on syntynyt konflikti. Se on johtunut nimenomaan kiistoista luonnonvaroista. Sudanissakin ehkä tällainen tilaisuus, se tarjoaa mahdollisuudet hyville suhteille. Öljy löytyy etelästä, mutta se kulkee pohjoisen kautta kuitenkin. Eli ne ovat kuitenkin kytköksissä myös monelta osin voimavarojen käytössä. Molemmilta puolin on kuultu, että he ymmärtävät, että he ovat historiallisesti kytköksissä niin monin tavoin, että on pohjois ja etelänsä päinvastoin, että on niin paljon näkökohtia, jotka on otettava huomioon molempien etujen nimessä. En nyt ole sanomassa, että pitäisi sanoa, että suhteet olisivat täysin luottamukselliset puolueiden kesken, mutta ainakin tunnustetaan tarve sille, että tarvitaan molempia osapuolia tässä järjestelyssä, koska sitä on hyötyä molemmille. Ei pidä unohtaa, että rauhansopimus 2005 syntyi nimenomaan siitä syystä, että molemmat puolueet tunnustivat, että konfliktin ja sodan hinta oli liian korkea. Käsittääkseni se on edelleen tilanne. Kuten täällä kysyttiin myös yhtenäisyyden houkuttelevuudesta – niin se oli mukana myös rauhansopimuksessa. Se oli etelä-sudanilaisten näkemys 2005. Etelän parissa on vain syntynyt, että riittävästi ei ole tehty yhtenäisyyttä houkuttelevaksi. Se ei ole toteutunut, toteutunut mutta he päättävät, mihin suuntaan mennä. Meidän ei pitäisi ennakoida tästä lopputulosta etukäteen. Apuun on tarvetta kehitysyhteistyössä kautta linjan, eikä vähiten etelässä. Eilen todettiin, että sinne annetaan 150 miljoonaa sodasta kärsiville alueille. Komissio kertoi tästä eilen. Ehkä olen käsitellytkin öljyä ja luonnonvaroja riittävästi, mutta kuka äänestää sitten kansanäänestyksen se on huomioitu kansanäänestyskomiteassa, joka nimitettiin hiljattain, kuten, kuten parlamenttivaaleissakin, sehän oli vaalikomitean käsissä, niin kansanäänestyskomitea on vastuussa. Sen pitäisi olla riippumaton elin. YK on tärkeässä osassa teknisen avun annossa, mutta kuitenkin kansanäänestyskomitean vallassa on järjestäjä kansanäänestys. Darfurista sitten ja poliittisesta prosessista, niin käsitekseni jo sanoinkin Darfurista, että kyllä tilanne on huonontunut turvallisuudessa, etelässä varsinkin. Rauhanturvajoukot ovat täyttämässä tehtäväänsä turvallisuuden takaamiseksi ja siviiliväestön auttamiseksi. Humanitaariseen toimintaan on puututtava kaikkien huolena on ollut se, että rauhanturvaja on tapettu ja sehän on sotarikos. Myös humanitaarisia työntekijöitä on siepattu ja sillä on kielteistä vaikeutta, kielteistä vaikutusta kykyyn toteuttaa humanitaarista toimintaa. Totta kai kartumissa on oma vastuunsa. Pari päivää sitten tavasin, tapasin uuden ministerin, joka vastaa humanitaarisesta toiminnasta. Hän käy läpi nämä asiat Tapaamme myöhemmin tässä kuussa. Katsotaan tätä laajemmissa puitteissa, jotta voidaan tämän tyyppisiin asioihin puuttua. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä Darfurin väellä. Dohan poliittinen prosessi on edelleen vireillä. Keskustelu käydään hallituksen ja eri liikkeiden koalition välillä näilläkin hetkillä. Juuri eilen kansalaisyhteiskuntafoorum järjesti Tapahtumassa oli 400 ihmistä. Varmaskin täytyy sitten tarkastella, ovatko nämä aitoja toimijoita kansallisyhteiskunnasta. Olisi aika muuten hassua käsitellä tilannetta Darfurissa, mutta me olemme kuitenkin peräänkuuluttaneet kansallisyhteisön mukanaoloa niin, että heidän äänensä tulee kuuluville. Ja siihen on pitäydyttävä. Selvää on, että on neuvottelupöydän ympärillä vain tietty määrä tuoleja ja paikkoja, mutta vaikka eivät istukaan siellä, mutta ainakin asioiden pitäisi olla siellä esillä. Muuton ei voida ajatella, että se olisi kestävä sopimus. Doha ei ole se viimeinen sana osallistavassa, kattavassa sopimuksessa, kun vielä on tahoja, jotka ovat olleet mukana Suleman Churchill, on henkilö, jonka tunnen hyvin, eivätkä he halua olla osallisena neuvotteluissa. Olemme yhteydessä heihin, emme heitä välttämättä voi taivutella, mutta ainakin yhteisesti saamme heidät ymmärtämään, että oikea lähestymistapa olisi olla mukana neuvotteluissa, koska poliittiseen ratkaisuun on tarvetta. Toivottavasti toivomme, että henkilö, joka pitkään on vastustanut osallistumista ja Putsasopimusta 2006 Moni pitää heitä, pitää häntä johtajana. Toivottavasti hänkin voisi tulla mukaan. Jotain merkkiä on viime vielä tullut, mutta en tiedä mikä hänen lopullinen päätöksensä on. Enköhän toivoakseni puuttunut kaikkiin. Jos jotain vielä jatkossa tulee, niin vastaan niihin sitten. Veronik, haluatko vielä tähän vielä puuttua pari minuuttia? Tops. <laughs> je cherchais où était la, la traductrice. Euh, oui, euh, très, très, très rapidement peut-être. Aivan lyhyesti. Niin, kuka järjestää vaalit? Se on aivan selvä. Tietenkin Sudanin hallitus äh, aivan selkeästi ja se hallitus sitä hallinnoi. No pitääkö tähän jotenkin ottaa kantaa puuttumatta mitenkään, niin on tällainen vaalikomitea, joka on tarpeen ja täytyy korostaa YK on roolia tässä vaalien järjestelyvaiheessa. AIFAS, joka myös oli tällainen logistinen apu, niin sekin oli mukana, joten me olemme siellä auttamassa ja tukemassa. Vaalitarkkailumissio on vain tarkkailutehtävä. Ja haluaisin vain sanoa sitä, että erilaisia, hyvin erilaisia sääntöjä on olemassa. Carter-keskus oli huolissaan siitä, miten rekisteröinti tapahtui ja hän äh, oli, äh, Carter oli menossa al Shiria presidenttiä tapaamaan. Ja edelleen kun standardeja rikottiin, niin hän päätti julkaista tällaisen väliaikaraportin, jossa elätä, eräitä asioita valiteltiin. Ja sitten toisessa väliaikaraportissa hän ehdotti, että että vaaleja lykättäisiin, koska asiat eivät olleet valmiita. No, al-Bashir suhtautui tähän hyvin negatiivisesti ja äh, hän ähm, tulenkatkuisia puheita piti pari kertaakin. Hän puhui, että hän leikkaa sormet ja kaikki muutkin näiltä kansainvälisiltä tarkkailijoilta. Ja kansainväliset ähm, tarkkailijat olivat huolissaan. Ei tietenkään epäilty, että hän itse tekisi tämän, mutta kyllä jotakin hulluja sotilaita voi olla, jotka ottavat aivan kirjaimellisesti tällaisia näkemyksiä. Eli pelättiin tällaista väkivaltaa. Aina täytyy olla tarkkana. Enkä sano, että emme olisi olleetkaan, mutta kuinka voidaan auttaa paremmin maata, joka näin tärkeätä hanketta on toteuttamassa. Sitten toinen asia. On selvää, että kaikki nämä yhteydet ja tapaamiset, joita Sudanissa minulla oli, niin ainakin etelän osalta voin sanoa, että yhdistetty Sudan ei se enää ole mahdollinen. Liian myöhäistä on se, että kuinka sitten jaettaisiin rikkaudet ja kuinka hajautettaisiin. Ei ole pelkästään karttumissa rikkauksia, vaan myös no, pohjoisessa tietenkin. Me tiedämme, että pohjoinen on valmis jakamaan rikkauksia, mutta kyllä tämäkin on liian myöhäistä. Sudanin kaukaiset alueet ovat sellaisessa jamassa, että se ei kiinnosta, ole kiinnostavaa enää yhdistyneen Sudanin kannalta. Ainakaan nyt ei ole, kun presidentti al-Bashir niin kauan kuin hän on virassa, niin pysykäämme kaukana ja katsotaan sitten myöhemmin, mitä tapahtuu sellainen ajatus, että tämä vaihe on väliaikainen ja että myöhemmin syntyy yhtenäinen Sudan, niin aika outo ajatus näin. Niin kuin. Ja sitten aivan viimeinen asia. Demokratian kannalta vaaleissa eräs asia oli tärkeää, että oma, omia kotimaisia vaalitarkkailijoita koulutettiin koska oma kansalaisyhteiskuntahan on se kaikkein toimivaltaisiin valvomaan vaaleja. Nämä domestic observers edustavat tällaista aivan laillista kansalaisyhteiskuntaa. Siellä on nuoria ihmisiä, erittäin taitavia nuoria ihmisiä, ja he ovat ainakin niitä, joilla sitten on toivoa Sudanin tulevaisuuden suhteen. Kiitos, kiitos myös lähettiläälle. Haluan kaikkien puolesta kiittää.